Okay, colleagues, um, thank you very much. No niin, arvon kollegat, tervetuloa takaisin. Haluaisin muistuttaa kaikkia, että tiistaisin keski ja keskiviikkoisin aloitamme kokouksemme iltapäivällä jo puoli kolmelta, josko voisitte kertoa tästä eteenpäin. Eli ei enää kello kolme, vaan puoli kolme. Toivotan tervetulleeksi keskus... keskutemme oikeuslaitoksen uudistamisesta vastaavan Bulgarin varapääministerin ja ulkoasiainministerin Ekaterina Zaharievan. Hän tulee kertomaan meille Bulgarian puheenjohtajakauden humanitaarista apua koskevasta lähestymistavasta Koordinaattorit lounaskeskustelun aikana pohtivat kehitysyhteistyön laajemmista kuvioista ja voin kertoa teille sen verran, että meille kyllä syntyi sellainen vaikutelma, että kyllä Bulgaria panostaa huomattavassa määrin tähän työhön ja yrittää hyödyntää puheenjohtoskauttaan tehtävien hoitamiseksi. Oikein paljon kiitoksia ja tervetuloa vieraaksemme. Kun minut nimettiin tähän teht- puheenjohtajan tehtävään, niin sanottiin, että kriisejä on enemmän kuin aikaisemmin ja kriisien määrä kasvaa vain kasvamistaan. Ja ihan tunti sitten kuulin valitettavasti, että Afganistanissa sijaitseva Save the Children-järjestöön tehtiin isku, loukkaantuneitakin on. Nyt tarkempia tietoja minulla ei vielä tässä vaiheessa ole. Tiedämme, että humanitaariset avustustyöntekijät ovat aika lailla hankalissa tilanteissa ja tämä osoittaa, miten hankalasta työstä on kyse. Arvoisa ministeri, tarkkaavaisena nyt kuuntelemme teidän viestänne humanitaarisen työn kannalta elämme hankalia aikoja, mutta me olemme valmiita tukemaan teitä tässä haastavassa työssä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chairperson. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, valitettavasti äsken sanomanne on totta. Ja minä mainitsin myös muutamia muita kriisejä tässä puheenvuorossani niin sen jälkeen, kuin on Viron kauden jälkeen näistä asioista jo kuultu. Se, mitä Afganistanissa tänä aamuna tapahtui, osoittaa, että humanitaarinen työ monta kertaa joutuu väkivaltaisuuksien kohteeksi kautta maailman ja valitettavasti myös hallituksen toimijat tilannetta hankaloittavat. Siksi meidän ei pitäisi unohtaa ollenkaan juuri sitä, että meidän pitäisi korkealle esityslistallamme sijoittaa tällaiset periaatteet ja kansainvälinen humanitaarinen työ. Aloitaisin nyt tietyistä luvuista. Jos katsomme YKta, niin tänä vuonna on yli 145 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat apua. 105 miljoonaa on saanut heistä tukea jossain muodossa, mutta takuuta ei ole siitä, että heidän saamansa tuki riittää. Ja jos nyt sitten katsomme kansainvälistä apua, niin 25 miljardia Yhdysvaltain dollaria on, puuttuu tästä tuesta. Ja nyt annan teille muutamia esimerkkejä tietyistä maista. 13 miljoonaa ihmistä Syyriassa tarvitsisi apua. 2 miljoonaa heistä ei ollenkaan pääse näihin humanitaarisiin toimiin. Jemenissä 11 miljoonaa Myanmarissa Rakinen alueella joka kolmas lapsi kärsii aliravitsemuksesta ja 60 prosenttia libyalaisista tarvitsee elintarvikeapua ja Etelä-Sudanissa kaksi miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä on joutunut siirtymään ja heistä neljä miljoonaa on nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ja jos jatkan nyt näiden lukujen luetteloimista, niin meille ei jää juuri keskusteluun aikaa enää. Bulgaaria nyt Euroopan, eurooppalaisten kumppaneidensa kanssa on nähnyt miten nämä globaalit konfliktit vaikuttavat järkyttävällä tavalla, kun hyvin, hyvin monet kotoa lähtevän joutuneet ovat ylittäneet rajansa. Rajamme unioniin täytyy yhdessä vastata tähän humanitaariseen kriisiin. Meidän täytyy jatkaa eteenpäin torjuaksemme näitä ihmisten aikaansaamia konflikteja ja luonnon tuhoja. Meidän täytyy yhdessä puuttua näiden ongelmien juurisyihin. Jos ajattelemme nykykonflikteja erityisesti Afrikassa, niin niistä on tullut kuivuuden takia entistä vakavampia. Sama koskee, sama, ja samoin myös maan ja veden vuoksi syntyy konflikteja maataloussyistä. Esimerkiksi Darfurin konflikti on maailman ensimmäinen ilmastonmuutokseen liittyvä konflikti. Jotkut näistä pitkäikäisimmistä konflikteista ovat sellaisissa valtioissa, jotka ovat hyvin kuivia, esimerkiksi Etelä-Sudanissa, Tsadissa ja Malissa. Jos katsomme sitten globaalin haavoittuvuuden indeksiä, niin 186 valtiota, jos on 186 valtiota, niin Tsad on siellä siellä johtovaltiona kärsimässä kuivuudessa. Ja meidän täytyy nyt uudistaa kansainvälistä humanitaarista järjestelmää, tuoda lisää tukea ja tietotaitoa yksityissektorilta ja saada virtaviivaistettua tätä unionin järjestelmää ja sietokykyä konfliktien estämisessä myös. Ja tässä haluaisin myös vielä kiittää meiltä edeltäneitä Maltaa ja Viroa niin ovat tarjonneet meille vahvan pohjan jatkaa eteenpäin. Molemmat valtiot ovat auttaneet meitä vastaamaan haasteisiin ja myös pääs, olemme päässeet eteenpäin laajaan pohjaisen humanitaarisen ja kehityksen välisen yhteyden näkemiseksi. Me kyllä nyt ymmärrän oman tehtävämme näiden strategioiden ja poliitikkojen täytäntöönpanossa. Ja muutama kuukausi sitten Viron ministeri Sven Mikser mainitsi YK on korkean tason humanitaarisen rahoituksen paneelista. Ja siellä havaittiin, että 15 miljardia Yhdysvaltain dollaria uupuu maailman humanitaarisesta työstä. Me olemme nähneet tiettyä pientä edistymistä, mutta jos ajattelemme Jemeniä, Etelä-Sudania, Somaliaa ja ö, Koilis Nigeriaa, niin tarve on valtava. Uusiakin ongelmia on alkanut esiintyä muilla alueilla, esimerkiksi Rohinga kansan tilanne ja myös muita humanitaarisia kriisejä on. Unionin globaalistrategia vaatii meitä estämään tällaisia uusia humanitaarisia tuhoja. Me haluamme, että unionin yhteistä humanitaarista kehitys- ja diplomaattikapasiteettia käytettäisiin hyvin koordinoidusti, jotta näiden konfliktien juurisyyt saataisiin poistettua. Ja meidän täytyy yhdessä miettiä, millä tavalla voimme tehokkaasti ja johdonmukaisesti käyttää yhteisiä varojamme. Tämä kaikki liittyy eurooppalaiseen humanitaarisen avun konsensukseen, joka, jonka kautta Eurooppa on sitoutunut vastaamaan maailman kansalaisten tarpeisiin. Jos ajattelen tuota Istanbulissa järjestettyä maailman humanitaarista huippukokousta ja, se, ja me saimme tällaisen johdonmukaisen puitteiston tehokkaalle humanitaariselle avulle tuota Istanbulin konferenssista. Ja 2016 neuvoston huippukokouspäätelmät ja viimeisten puheenjohtajakausienkin päätelmiin Bulgaria puheenjohtajakauden kaudellaan jatkaa täytäntöön pannakseen aloitteitamme ja sitoumuksiamme. Erityishuomiota kiinnitämme avun tehokkuuteen ja kansainvälisen järjestelmän uudistamiseen, samoin kuin, kuin huippukokouksen tulosten seuraamiseen. Espanja, Ranska, Italia ja Portugali ovat jo ryhtyneetkin merkittävään keskusteluun järjestelmällisemmästä lähestymistavasta kriisien vastaamiseen, varsinkin unohtuneisiin kriiseihin vastaamiseen. Puheenjohtaja käyttää tilannetta hyväkseen näihin ajatuksiin Ähm, äh, pohjautuen ja mietimme sitten, miten voimme valvoa ja hallinnoida sekä ihmisen aikaansaamia kriisejä että luonnon tuhoja. Me toivomme, että jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi selkeä järjestelmä tiedon välittämisestä kriisin hallinnassa ja kriisin äh, sun vasta, kriiseihin vastaamisessa. Ja jokaisen, jokaisen, jokaisen kriisiin pitäisi saada yhteinen vastaus, näin voisimme sitten toimia paremmin YKssa ja myös suhteessa muihin lahjoittajiin. Ja unioni, unionin ö, hanketta na, sukupuoleen perustavan väkivallan kitkemiseksi haluamme myös tuossa toimintaohjelmassa vielä vahvistaa ja me haluamme torjua yhdessä muiden humanitaaristen kriisien kanssa tätä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa. Näin. Ja haluamme käytännön käytännön keinoja. Tällaisten välineiden täytyisi tarjota apua suojaamaan naisia, lapsia, poikia ja miehiä, kun tällaista väkivaltaa esiintyy. Me tarvitsemme selvää mekanismia vähentääksemme sukupuoleen perustuvaa väkivallan riskiä erityisesti naisiin ja tyttöihin ja meidän täytyy tarjota palveluita sellaisille, jotka ovat joutuneet kärsimään tällaisesta väkivallasta. Yksi Yksi huolestuttavimmista seurauksista nykyisissä globaaleissa humanitaarisissa kriiseissä on juuri lasten sukupolvi, joka joutuu elämään pakolaisleireillä eikä pääse kunnollisen koulutuksen piiriin. Meidän täytyy auttaa heitä e, saamaan elää normaalia arkielämää ja tarjota heille toivoa. Bulgaria näin ollen sitoutuu tähän laadukkaan koulutuksen tarjoamiseen humanitaarisissa kriisitilanteissa ja näin pitäisi pystyä välttämään vaarallisia tilanteita joihin, ja vaarallisia vaikutuksia lapsen kehittämiseen. Koulutus on merkittävä tekijä ihmiskunnassa sekä sosiaalisesti että taloudellisesti ja kehityksen kannalta. Elintarvikekriisi vaikuttaa oikein vakavasti väestöihin joihin se iskee ja asettaa sitten miljoonat ja miljoonat ihmiset suureen vaaraan. Bulgaria toivoo, että löytyisi se yhteinen vastaus aliravitsemuksen ja nälän torjumiseksi. Ja minä jo puhuinkin tässä näiden kaikkien asioiden liittymisestä huomiseen keskusteluun. Tämä on oikein tärkeä asiakokonaisuus, johon meidän kaikkien pitäisi puuttua, emmekä me saa unohtaa sitä, että me emme voi hyväksyä kansainvälisen lainsäädännön rikkomista näissä kysymyksissä. Ja minä halusin muistuttaa nyt siitä, että parlamentti on osoittanut johtoroolia näissä neuvotteluissa auttaaksemme humanitaarisesti vaikeuksiin ja tuhojen keskelle joutuneita ihmisiä. Me voimme keskittyä käytännönläheisiin toimiin, joilla voidaan antaa tehokkaampi humanitaarinen vastaus. Minä odottelen nyt teidän kanssanne saavani keskustella tulevien kuukausien aikana näistä asioista ja nyt myös kuulla teidän ajatuksianne ja mahdollisia kysymyksiänne. Kiitokset. Thank you very much for that overview. Oikein paljon kiitoksia tästä katsauksesta. Useampi kollega onkin jo pyytynyt puheenvuoroja, lisää puheenvuoropyyntöjä satelee, eli kiinnostusta riittää kollega Guerrero ensimmäisen esittelijän ominaisuudessa ja sitten kansanpuolueen puolelta kollega Vensa. Hän on kolmikantaneuvotteluissa mukana, kuten hän meille kertoi, joten hän pyytääkin, että hän saisi aloittaa. Ja sitten hän siirtyy täältä taas kolmikantaneuvotteluihin. It's not a problem for... Juuri näin. Toivottavasti tämä ei ole ongelma ystäville ja kollegoille. Guerrero. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä ja siitä, että kerrotte Bulgarian puheenjohtajakauden prioriteeteista. On hienoa, että tässä on mukana myös nämä kestävyyskriteerit, kun katsotaan humanitaarista apua maailman eteläiset maat, niiden pitäisi pystyä ratkomaan omia ongelmia ilman, että ne ovat liian riippuvaisia avusta ja tämä resilienssi, kestävyys on tässä tärkeää. Sitten kehitys ja ihminen puoli, niiden linkki on myös tässä tullut esille ja kysyisin aiotteko operationalisoida jatkuvuuden ja estää sen, että humanitaariset toimijat eivät toimi päällekkäin, jotta rahankäytöstä tulisi tehokkaampaa. Ja vielä viimeinen kysymys, joka on myös erittäin tärkeä. Puheenjohtajakaudella ne haluatte vastata unohtuneisiin kriiseihin. Olemme puhuneet EUn uskottavuudesta. Emme saa koskaan unohtaa hädänalaisia ihmisiä. Ja tässä yhteydessä kysyisin teiltä, onko Bulgarialla on joitakin maa- tai aluekohtaisia prioriteetteja, kun katsotaan juuri näitä unohdettuja kriisejä. Kiitos seuraavaksi Enrique Guerrero. Kiitos, kiitos puheenvuorosta ja myös siitä, että esittelitte Bulgarian puheenjohtajakauden ohjelman. Se tuntuu olevan varsin kattava, laaja ohjelma. Ja salika minun todeta, että kun maa järjestää ensimmäisen kerran puheenjohtajakauden Euroopan unionissa on tunteita herättävä tuolle maalle. Se pitää sisällään energiaa, toimitte pontevasti, haluatte viedä asioita eteenpäin. Ja mitä useammin sitten tämä puheenjohtajuus toistuu, niin intohimo ehkä vähenee. Kun Espanja oli ensimmäistä kertaa jo pitkän aikaa sitten EUn eh, e puheenjohtajan valtiona, niin muistan tuon hetken kyllä täydellisesti. Olimme optimisteja ja toivottavasti teidänkin optimistinne, optimisminne jatkuu tässä puoli vuotta ja pääsette eteenpäin. Te viittasitte siihen, että humanitaarista tilannetta maailmassa on syytä parantaa, ja tässä valiokunnassa tämän tiedämme hyvin, mutta parlamentin ulkopuolella ei oikein koskaan kylliksi tiedosteta sitä, että humanitaariset kriisit maailmassa eivät liity vain Syyriaan tai siihen, miten EU voi vaikuttaa Syyriaan. Kongon demokraattinen tasavalta, Afrikan sarvi, Aasian tietyt alueet, latinalaisen Amerikan alueet ovat sellaiset, että niissä miljoonat ihmiset ovat jopa hengen hädässä, koska heillä ei ole esimerkiksi tarpeeksi elintarvikkeita selviytyäkseen. Te puhuitte näistä unohdetuista kriiseistä, ja se on mielestäni asia, johon jäsenvaltioiden ja tietysti myös komission tällä kaudella vielä pitää palata. On tiedostettava se, että kriisit, jotka eivät suoraan vaikuta EUn jäsenvaltioiden elämään, eivät ne kuitenkaan ole sellaisia, etteivätkö ne olisi äärimmäisen tärkeitä humanitaarisia kriisejä. Halusin ottaa esille myös sen, että tällä hetkellä parlamentti ja sen kehitysvaliokunta arvioivat sitä, miten erilaiset eh, humanitaarisen avun ja kehitysavun välineet toimivat. Ensi viikolla me saamme komissiolta eh, tarkemman arvion siitä, miten EUn humanitaarinen apu on vaikuttanut ja olisi hyvä, että ei pelkästään parlamentti, vaan myös puheenjohtajavaltio Bulgaria hyödyntäisi tätä mahdollisuutta ja katsoisi ja veisi eteenpäin niitä asioita, jotka eivät toimi kyllin hyvin. Te puhutte myös siitä, että yksi tavoitteista, joka toistuu eri puheenjohtajakausilla, josta puhutaan täällä parlamentissa, on se, että toteutetaan vuoden 2016 Istanbulin humanitaarisen huippukokouksen tavoitteita. Olimme mukana valtuuskuntana tuossa huippukokouksessa ja ymmärrämme, että kom- sitoumuksia tehtiin paljon sekä EUn että muiden puolelta. Grand bargain gain oli termi, jota silloin äh, käytettiin. En tiedä, sopiiko se nyt parhaiten kehitysyhteistyöhön. Asetettiin erilaisia etuja vastakkain. Mutta sitoumuksia siis on, ja nyt odotamme, että komissio tulisi esittelemään meille sitä, miten näihin sitoumuksiin huippukokouksesta on todella nyt tartuttu. Ja toivottavasti tämä kaikuu myös jäsenvaltioiden korviin ja neuvoston korviin. Ja kun katsotaan sitten tulevaisuuteen, me, meitä ja komissiota ja ymmärtääkseni myös teitä kiinnostaa, että mekanismi, jota käytetään humanitaarisessa avussa, olisi välineiden osalta EUn toiminnassa omanlaisensa, jossa noudatetaan tiettyjä periaatteita. Ihmisoikeuksien humanitaarisen avun kriteereitä. Te puhuitte tästä myös omassa puheenvuorossanne. Emme usko, että tämä nyt olisi mitenkään vesittymässä komission ehdotuksen myötä. Bulgarialla on ehkä aika vähän aikaa reagoida komission ehdotukseen, jos kaikki sujuu aikataulussa ja ehdotus saadaan toukokuussa, niin teidän puheenjohtajakautenne on jo lopuillaan mutta olisi hyvä, että puheenjohtajavaltio olisi komission yhteydessä jo ennen tuota ja toisi näitä asioita esille. Sitten koulutus, hätätilanteet ja sukupuolikysymykset. Tämä valiokunta on ottanut näihin asioihin kantaa ja useaan otteeseen hieman samanhenkisesti kuin te, mutta yksi konkreettinen asia – Tärkeintä on tarjota lapsille koulutusta silloin, kun he ovat EUn ulkopuolella hätätilanteessa, esimerkiksi pakolaisleirillä tai yhteiskunnassa kuten Jordania, Libanon, Turkki, jotka ottavat vastaan miljoonia lapsia. Nyt ongelmana on myös se sellainen, että siihen ehkä ei nyt humanitaarisen avun keinoin voida puuttua, mutta toisin sen silti esille. Pakolaislapset EU-ssa, EUn sisällä, joilla ei vielä ole pakolaisasemaa, ovat valtavissa vaikeuksissa saada jäsenvaltioissa koulutusta. Monissa jäsenvaltioissa, vaikka pakolaistatusta lapsella ei vielä olisikaan, niin on velvoite antaa koulutusta ja päästää lapsi kouluun kolmen kuukauden sisällä siitä, kun hän on tullut maahan. Mutta olen nähnyt tutkimuksen, jonka mukaan lukuisissa EUn jäsenvaltioissa tätä lapsen oikeutta ei kunnioiteta. Ei aikataulun puitteissa, eli kolmen kuukauden kuluessa maahan tulosta eikä myöskään sen osalta, että tarvittaisiin lisätukea esimerkiksi paikallisen kielen oppimiseen tai siihen, että kurotaan umpeen vajeita koulun käynnissä, koska kouluun ei ole pitkän aikaan päästy. Eli tämä on asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Haluan jättää puheaikaa myös muille kollegoille. Mutta muutama lyhyt kommentti vielä. Viikkojen tai kuukausien kuluttua järjestetään toinen konferenssi Syyriaan liittyen. Sen kutsuu koolle Rova Mogherini. Ja pyytäisin teiltä, että neuvoston puheenjohtaja valtiona kannustaisitte jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti tuohon konferenssiin. Ja vielä loppuun Viittaisin lyhyesti puheenne loppuosaan. Sanoitte, että humanitaarisia toimijoita pitää suojella. Ja tässä viittasitte siihen, että Pelastakaa lapset ryhyn ja sitä kohtaan on jälleen isketty. Sen tilanne on ollut monissa konflikteissa heikko, on pommitettu kouluja, sairaaloita, ja niin edelleen. Ja hallitukset ja jäsenvaltiot voivat antaa näkyvyyttä humanitaarisille toimijoille, jotka pyrkivät pelastamaan ihmiselämiä. Maria Hoibuk. Kiitoksia seuraan edustaja Hoibuk. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset ja oikein paljon kiitoksia tästä esityksestä humanitaariseen apuun liittyen. Haluaisin mennä hiukan pidemmällekin. Puheenjohtajavaltion työohjelmasta löytyy kehitysyhteistyöpolitiikkaan liittyviä mainintoja elintarviketurvallisuuteen ja maahan, maatalouteen liittyen pari kysymystä. Nämähän liittyvät humanitaariseen apuun kyse on pitkälti siitä, että ihmisillä on ruokaa syötäväksi asti. Mitä tulee elintarviketurvallisuuteen liittyen, niin kahden vuoden välein hän edistymiskertomus aiheeseen liittyen toimitetaan komission toimesta ja kyseisessä selonteosta löytyy katsaus nykytilanteesta ja siitä, ja osoittaa, että toimivatko jäsenvaltiot ja EU vaatimusten mukaisesti. Mikäli ei, niin millä alalla puutteita on. Kesällä ilmeisesti tulee ainakin aikataulun mukaisesti uusi kertomus ja neuvoston päätelmätkin aiheeseen liittyen ovat tulossa. Ja jos pääosasto DEFCO asiaa käsittelee, niin minä toivoisin, ettei tässä katsottaisi vain ainoastaan vanhoja sitoumuksia elintarviketurvallisuuteen liittyen, vaan myöskin uusia ne, jotka on kirjattu uuteen konsensusasiakirjaan. Se olisi minulle tärkeä asia, eli että aiheeseen liittyvät neuvoston päätelmät sisältäisivät myöskin katsauksen näihin uusiin tilanteisiin. Ja kuten itse konsensusasiakirjasta on luettavissa, niin EU ja jäsenvaltiot ovat päättäneet, että kestävä maatalous ja taloudellinen maatalouden hoito että siihen panostettaisiin ja toivoisinkin, että neuvoston päätelmissä viitattaisiin suoraan näihin konsensuksen velvoitteisiin, ottaen huomioon kansainvälinen FAOn huhtikuinen symposiumi. Uskoakseni te tulette osallistumaan unionin puolesta tähän symposiumiin ja koska asia mainitaan tässä uudessa konsensuksessa nyt, jos koskaan olisi paikallaan tukea taloudellista maataloustoimintaa ja saada tähän vauhtia. Scaling up on myöskin otsakkeessa mainittuna ja olisikin hienoa, jos uusi puheenjohtaja valtio tukisi tätä lähestymistapaa. Silloin näin voimme toimia kriisin aikoina siten, ettemme välttämättä ajaudu, ajaudu heti ö, hankaliin tilanteisiin. Vaikka syntyisi tulvatilanteita ja muita, niin ihmiset voisivat valmistautua tällaisiin iskuihin. Kuten Haiti esimerkkinä osoitti, niin eräät alueet ovat voineet ennaltaehkäisevän toiminnan kautta saada toimintansa elvytettyä nopeammin kuin muut. Ja tähän meidän tulisi muuallakin pyrkiä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Donan, olkaa hyvä. President. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Kiitokset siitä, että saavuitte tänne valiokuntaan kertomaan puheenjohtajakautenne tavoitteista humanitaarisen avun ja unionin toiminnan äh, asioissa. Minä kiinnittäisin huomiota muutamiin tärkeisiin asioihin humanitaarisissa kysymyksissä. Täytyy nimittäin saada realistiset tavoitteet mukaan. Ja tässä nimenomaan puhuitte siitä, että autettaisiin ihmisiä, jotka ovat joutuneet siirtymään sisäisesti, autettaisiin pakolaisia ja maahanmuuttajia, niitä, jotka ovat joutuneet kärsimään sodista ja vastaavista. Olen käynyt Erbilissä Kurdistanissa ja hyvin, ja siellä näin samat perustarpeet kuin esimerkiksi Pohjois-Afrikassa. Kaikki haluavat elää alkuperämaassaan rauhassa, kehittyä siellä, sinne perustaa perheensä jos me nyt olemme joutuneet näkemään sadat tuhannet ja sadat tuhannet ihmiset eh, ylittävän unionin rajan, se ei ole kestävä rakennelma meidän täytyy tuota humanitaarista työtä tehdä myös muutenkin alkuperämaissa. Ja tässä täytyy sitten miettiä sitä, onko mitenkään järkevää repiä ihmisiä kotipaikoiltaan e, ja juuriltaan ja he saapuvat sitten sellaisille alueille, joiden perinteet ovat täysin toisenlaiset ja joihin heidän on vaikea sopeutua, niin sehän menee täysin humanitaarisen avun periaatteita vastaan. Ja Bulgaarialta kysyisin, Millä tavalla aiotte nyt unionin ulkopolitiikkaa ohjata siten, että rauhaa ja vakautta saataisiin maailmassa vahvistettua ja näin myös sitten humanitaarisella avulla olisi paremmat mahdollisuudet toimia? Oikein paljon kiitoksia. Annetaanpas ministerille vastausvuoro tässä vaiheessa ja sitten esitetään lisää kysymyksiä. Kolme puheenvuoropyyntöä on vielä edessämme. Arvoisa ministeri, olkaapa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Nyt jatkankin käyttämällä kaunista äidinkieltäni. Se on osa monimuotoisuuttamme. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte ja kommentoitte ja annoitte tukea näkemyksillemme ja ohjelmillemme, jotka liittyvät humanitaarisen apuun. Puhuttiin linkistä kehitysohjelmiin. Nekin siis mainittiin. Yritän käydä kysymyksiä järjestyksessä läpi. Ja kyllä meidän ohjelmassamme ja Euroopan komission edistämissä useissa politiikoissa sekä EUn globaalissa strategiassa yksi merkittävimmistä haasteista ja velvollisuutemme on tehdä työtä sen eteen, että maiden kriisien sietokykyä voidaan parantaa niin, että kriisialttiit maat pystyisivät selviämään haasteista ja näistä kriiseistä entistä paremmin. Puheenjohtajavaltio uskoo, että tarvitaan tiettyjä määrärahoja, resursseja. Tähän ei pelkästään suoran humanitaarisen avun kautta, vaan myös kouluttamalla maiden toimielimiä, instituutioita, Tarvitaan myös taloudellista sietokykyä, kestävyyttä, mutta myös kykyä pystyä vastaamaan tilanteisiin. Eli instituutioiden pitäisi pystyä reagoimaan tarjoamalla apua, auttamalla omia kansalaisiaan. Kun katsotaan sitten kehitys- ja humanitaarisen avun välistä linkkiä, yhteyttä. Tämä on valtava aloite ja tarkoituksena on saada varamme entistä paremmin käyttöön, tehokkaampaan käyttöön ja tätäkin kautta lisätään resilienssiä. Tästä pääsenkin sitten on esittämään kysymykseen juuri kehitysohjelmien tulisi edesauttaa sitä, että voidaan ennaltaehkäistä, luoda näkymiä ja turvallisuutta näihin maihin, jotka ovat maahanmuuton lähtömaita tai kauttakulkumaita. Ulkosuhde tai ulkoisen neuvostossa ja muuallakin, kun puhutaan turvallisuushaasteita, haasteista, joita EUlla ja muillakin on edessään, niin puhutaan sen maahanmuutosta ja turvallisuudesta, vakaudesta. Ja tämä kaikki koskee useita maailman alueita valitettavasti. Mutta miten pystyisimme pureutumaan asian perimmäisiin juuriin? Tarvitaan ensinnäkin koulutusta, toimivia instituutioita, turvaa näissä maissa ja toimivat instituutiot ehkä kuuluvat, kuulostavat kliseeltä, mutta on totta, että tämä on ennakkoehto sille, että eurooppalaiset valtiot voivat investoida näihin maihin. Muuten investointia ei ole, mikäli esimerkiksi oikeusvaltioperiaate ei toimi. Ja jälleen kun katsotaan humanitaarisen avun ja kehityksen välistä yhteyttä, niin sekin liittyy siis tähän. Ja toinen asia, joka tuli lounaan aikana esille, oli humanitaarinen apu ja maahanmuutto. Guerrero Salom, kiitoksia kysymyksistä. Arvostan sitä, kuinka sitoutunut olette näihin kysymyksiin ja arvostan toimintanne tällä alalla. Ja meillä on paljon opittavaa teidän kokemuksestanne, joten kiitoksia kovasti teidän välittämästänne viestistä ja ajatuksistanne. Niistä on kovasti hyötyä ja täydentävät juuri sitä, mihin itsekin puheenjohtajakautemme aikana pyrimme. Otitte esille muutaman kysymyksen ja lähden liikkeelle rahoitustilanteesta. Olipa meillä kuinka loistavia ajatuksia tahansa, niin mikäli määrärahoja ei ole kylliksi ja tällä hetkellä budjettivaje on 25 miljardia, mikä on valtava määrä, niin jos rahoitusta ei ole riittävästi, emme myöskään voi saavuttaa tavoitteitamme maailman rauhasta ja siitä, että sotia ei enää olisi. Puheenjohtajakautemme lopussa järjestetään epävirallinen kehitys neuvosto ja tuolloin aletaan keskustella rahoitusvälineistä, jotka liittyvät humanitaariseen apuun ja kehitykseen. Ja voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökulmat. Ja päätavoitteenamme on helpottaa näiden välineiden käyttöä. ja niiden täytäntöönpanosta halutaan tehdä tehokkaampaa niin, että ne voivat vaikuttaa laajemmin. Ja totta kai pidämme teidät tässä ajan tasalla, kun keskustelua käydään. Kunhan komission asiakirja saadaan. Olen tyytyväinen siihen, että joka vuosi on teidän tuellanne pystytty kasvattamaan koulutustukea. 48 prosenttia lisäystä on hyvä luku. Ja juuri heikko koulutus aiheuttaa maahanmuuttokriisejä, eikä tämä liity pelkästään pakolaisleireillä oleviin lapsiin tai uudelleen sijoitettuihin henkilöihin, vaan tämä pätee meihin kaikkiin ja kaikkien maihin. Sitten agro, agroekologia. Ja se, miten EU on toteuttanut sitoumuksiaan. Tältä osin odotamme kertomusta ensi kesänä. Ei riitä, että kolua läpi näitä raportteja tai kertomuksia, vaan niistä on myös otettava opiksi. On opittava omista heikkouksista ja demokraattisinkaan unioni tai suurin avunantaja humanitaarisessa avussa, jos he eivät pysty pitämään kiinni sitoumuksistaan, niin silloin mennään metsään. Ja siksi on tärkeää, että luetaan komission kertomukset, mutta tämän lisäksi ne myös niin sanotusti sisäistetään. Todella päästään asian ytimeen. Ja agroympäristö on asia, joka on minulle hyvin tärkeä. Ympäristö maatalousala on lisääntynyt kaksinkertaiseksi ja tämä on heikko asia, huono asia. Tähän liittyy heikko ravitsemus, elintarvikkeiden puute ja se, että juoma vedestä on pulaa, samoin puhtaasta maaperästä. Tämä on esteenä sitten väestön ravitsemiselle. En tiedä, kävikö nyt kaikki asiat läpi. Jos näin en tehnyt, pyydän anteeksi. Mutta voin vastata myös myöhemmässä vaiheessa vaikkapa kirjallisesti. Oikein paljon kiitoksia näistä seikkaperäisistä vastauksista. Nyt voimme siirtyä seuraaviin puheenvuoroihin. Anna Saborska kansanpuolueen puolelta ensimmäisenä. Olepa hyvä, Anna. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, Linda. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset sinulle, Linda. Arvoisa ministeri, alkuun haluaisin onnitella teitä ensimmäistä puheenjohtajuuskaudesta neuvostossa ja samalla anteeksi pyyntö kun en voinut olla seuraamassa ensimmäistä alustuspuheenvuoroa. Yksi erityinen kysymykseni. Viime vuonna useat Syyrian ja Irakin alueet vapautuivat ISISin kourista. Aleppo:n kaltainen maa ja Mosul – ja muut alueet vapautettiin, mutta näiden vapautuksien kautta tilanne muuttui alku, kun ISIS oli vielä alueella, infrastruktuuri, siitä ei voitu puhua laisinkaan, sähköilu tarjolla, koulua ei voitu käydä, ei ollut terveyspalveluita eikä asumuksia käytettävissä. Mutta nämä ihmiset, jotka joutuivat pakainemaan synnyn seudultaan, haluavat nyt palata sinne. Ja Euroopan unioni yrittää kansalaisjärjestöjen avustuksella kampanjoida näiden alueiden uudelleenrakentamisen hyväksi. Mitä puheenjohtajavaltio Bulgaria aikoo tehdä rahoituksellisen avun tarjoamiseksi näille alueille, jotta alueella aikanaan asuneet henkilöt voivat ihan oikeasti sinne myöskin taas palata? Kiitoksia. Kiitoksia, jos saan lisätä sen verran. Eli Turkin rajan lähellä tilannehan on sellainen, että näistä henkilöistä on tullut pakolaisia ja he ovat aiheuttamassa uutta humanitaarista kriisiä, joten kannattaa olla valmistautunut tilanteeseen kuin että kriisi tulee kuin salama kirkkaalta taivalta. No, noissa seuraavana. <clears throat> Kiitoksia. Kiitos siitä, että annatte meille mahdollisuuden käydä keskustelua kanssanne täällä kehitysvaliokunnassa. Esitän muutaman huomion. Humanitaarisesta avusta kollegani Enrique jo puhuikin asiantuntijana paljon, mutta teitte selväksi, että rahoitusvaje humanitaarisissa kriiseissä kasvaa kasvamistaan ja meidän täytyy olla apuna sitä ratkaisemassa. Ja tässä täytyy muistaa, että Yhdysvaltain hallinto antaa useilla aloilla entistä vähemmän määrä rahaa. Samalla kuitenkin ollaan nostamassa Naton puolustusbudjettia kahdella prosentilla. Oletteko yhtä mieltä siitä? Siis eh, on ristiriitaista, että yhtäältä niin rikas ja vauras valtio kuin Yhdysvallat vetäytyy usein kehitysavusta yhtenä esimerkkinä Palestiina ja sitten samalla ollaan nostamassa puolustusmenoja. Eli eikö tähän liity ristiriita? Sitten koulutus. Meidän tulisi voimakkaasti keskittyä siihen, että pakolaisvirrat leireille syntyisi menetettyjen lasten ja nuorten sukupolvi. Koulutuksella on korkea ja voimakas rooli, kun ajatellaan, että ihmiset lähtevät kotiseuduiltaan. He eivät välttämättä näe tulevaisuuden näkymiä lapsilleen, kun lähtevät kohti Eurooppaan. Sitten kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano, komission ja jäsenvaltioiden pitäisi varsin pian päästä niitä täytäntöön panemaan ja aset, pitäisi asettaa jokaiselle valtiolle tavoitteita. Puheenjohtajakautenne aikana jatketaan myös kotonu 2020 sopimuksen vuonna 2020 jälkeisestä ajasta. Ja Bulgariassa pidetään myös EU-AKT, yhteisparlamentaarinen kokous. Monet jäsenvaltiot ovat tästä kieltäytyneet ja ovat sysänneet tämän vain äh, Brysselin järjestettäväksi. Ja on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Ja onneksi te päätitte nyt toisin. Kiitos tästä. Ja ehkäpä vielä lopuksi sananen maahanmuuttopolitiikasta. Tämä vaikuttaa voimakkaasti myös Bulgarian. Teillä on pitkä ulkoraja ja tietojeni mukaan on EUn solidarisuusvajetta Bulgarian ulkoraja valvonnassa. Paine saattaa vielä kasvaa nykytilanteen myötä Turkin ja Syyrian rajalla. Ja nyt todella muiden jäsenvaltioiden tulisi osoittaa solidaarisuutta Bulgarian kohtaan, Bulgaria kohtaan. Bulgaria avo tai lämpimästi suhtautuu muualta pakeneviin. vuonna 1943 maaliskuussa te vaikeissa olosuhteissa estitte sen, että juutalaisia ei vietäisi maastanne muualle holokaustin yhteydessä. Ja tämän perinteen valossa näen, että teillä on myös tiettyjä velvoitteita toimia nykyaikana pakolaiskysymyksissä. Paljon kiitoksia. Sosialistien puolelta edustaja Kienge, olkaa hyvä. Grazie. E- kiitos Linda, kiitos ministeri. Aluksi haluaisin ilmaista tukea, niin Pelastakaa lapset ryn työntekijöille. Tässä on hyökätty heitä kohtaan. He toimivat alueella, jossa he ovat auttamassa lapsia. Ja nyt Afganistanissa on isketty heitä kohtaan. Ilmaisen heille todella solidaarisuuttani. Pelastakaa lapset ryssä, vapaaehtoiset kautta maailman toimivat hyvin epävarmoissa olosuhteissa, heitä kaapataan, he eivät saa minkäänlaista suojaa. Ja monet heistä toimivat todella huonoissa oloissa. He, mm, siis, tämä ei koske vain Afganistanin äh, Pelastakaa lapset rytä. Miten tällaisia henkilöitä, jotka ovat päättäneet omistaa elämänsä toisten suojelmiseen, miten heitä suojellaan. 60 miljoonaa pakolaista etsii parempaa elämää. Kuka on maahanmuuttaja? Hän on henkilö, joka haluaa itselleen parempaa tulevaisuutta. Ja tässä puhuttiin kehitysavun ja humanitaarisen avun välisestä yhteydestä. Meidän pitäisi pyrkiä käyttämään tätä yhteyttä siinä, että katsomme keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä eteenpäin. Tarvitaan yhteiskunnallista, poliittista, taloudellista ja ilmastollista kestävyyttä. Ne ovat kaikki asioita, joihin meidän pitää investoida entistä enemmän. Kaikki nämä asiat ovat avoimia ja tämä asia on tärkeä, koska tätä kautta voidaan saada aikaan kehitystä ja autonomiaa monissa maissa. Jos emme pysty toimimaan kriisimaissa, niin kriisit vain lisääntyvät. Jos meillä on oikea lähestymistapa ja tämän kestävyyden lisääminen, niin silloin monet maat kriisin jälkeen todella voivat päästä kehityksen tielle. Somalia, Jemen, Kongon demokraattinen tasavalta. Ne ovat vain joitakin maista, joissa nähdään nälkää. Me uskoimme, että tämä ilmiö on jäämässä menneisyyteen, mutta nämä ovat kuitenkin sellaisia niin kutsuttuja matalan intensiteetin kriisejä. Meidän pitäisi luopua tämän kaltaisten termien käytöstä. Nämä maat ovat yksinkertaisesti sodassa. Ihmiset menehtyvät. Haluaisin tietää, että näissä maissa, joissa on kroonisia pitkiä kriisejä, voitaisiinko uhreja auttaa luomalla jonkinlainen uhrien rahasta? Voitaisiin auttaa henkilöitä, jotka eivät pysty palaamaan omille kotiseuduilleen. Ja sitten vielä lopuksi humanitaarinen apu. Sitä ensimmäistä kertaa käytettiin Euroopassa. Idomenin kriisi, Balkanin reitillä. Siellä käytettiin tällaista tukea ja tämä voisi olla osa sitä lähestymistapaa, jota voitaisiin käyttää turvapaikanhakijoiden yhteydessä. Voitaisiinko sitä käyttää uudelleen? Haluaisin myös kiittää kollegani Norbertin kanssa jo nyt vieraanvaraisuudesta, jota tarjotte sitten, kun AKT-maiden parlamentaarinen yhteiskokous järjestetään. Varmasti me kaikki voimme tuoda omat kokemuksemme tähän kehkoon ja varmasti saamme aikaan kumppanuuden, joka hyödyttää kaikkia. Um, thank you. I don't have any other... Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, mutta haluaisin ottaa vielä yhden uuden asian esille. Tuki palestinalaisille pakolaisille ja UNH UNRAPIL, Me tiedämme, mikä on tämänhetkinen tilanne. Kävin länsirannalla marraskuussa ja kävin Otsassa ja kuulin aika kauhistuttavia tarinoita, varsin Gaasan alueelta, mitä tulee keskituloon 37 000 dollaria länsi ranta 3000, Gaasan alueella 1000, eli Dersen tasolla. Monet kaipaavat vettä 22 tuntiin päivässä. Ei Kaasan alueella voi saada vettä käyttöönsä ja tuskipa kukaan haluaa, että tilanne pahenee entisestään. YK on äh, pelastussuunnitelma valmis, mutta mitä ei ole tapahtunut. Minusta tuntuu, ettei kukaan enää jaksa auttaa ihmisiä, mutta meillä ei ole varaa tällaiseen välipitämättömyyteen. En tiedä, että onko neuvostossa asiasta keskusteltu, siis UNRAsta, tai aiotaanko siitä keskustella ennen kuin tästä humanitaarista kriisistä tuli poliittinen kriisi, niitä riittää maailmassa muutenkin. Kriisit vaan pahenevat entisestään ja yksi kaksi huomataan, että meidän täytyy rahallisesti panostaa tähän kriisiin enemmän kuin mitä olisi tarvittu heti ensi alkuun täälläkään ei ole tästä riittävässä määrin keskustelua, mutta minä toivon, että neuvosto kiinnittää huomionsa myös tähän seikkaan. Arvoisa ministeri, olkaapa hyvä. Joo, Madam Chairperson, I start. Kiitokset puheenjohtaja. Aloitan tästä viimeisimmästä kysymyksestä, koska myös keskustelimme viimeisimmässä trio-puheenjohtajuuskokouksessa tästä ja pääsimme, päätimme nostaa humanitaarista apua Kaasaa kohti, koska 13 miljoonaa palestinalaista on ja heistä 6 miljoonaa tarvitsee tätä tukea päivittäin. Joten tosiaankin tällainen keskustelu on käyty myös tämän viikon maanantaina ja näin unioni siis on nostamassa tukeaan. Mutta tosiaankin tämä liittyy me tietysti myös tuohon Palestiinan sovittelumenettelyyn tietenkin. Eli täytyy totta kai tehdä eteen, työtä et, myös tämän eteen poliittiseen tilanteeseenhan tämä liittyy tietysti oikopäätä Kaasassa. Anteeksi. Luulen, etten pystynyt tässä vielä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ensimmäisen kierroksen jälkeen osa kysymyksistä kuitenkin kuuluivat tuohon Grandpa Gain hankkeeseen. Ei se välttämättä ole oikea nimi, mutta kuitenkin täytyy muistaa, mitä tuossa Istanbulin huippukokouksessa 2016 tehtiin. Siellä oli 300, 3600 henkeä paikalla. Ja sitten kun tuo julkilausuma saataisiin täytäntöön pantua, niin toimisimme paljon tehokkaammin ja voitaisiin käyttää myös yksityissektorin resursseja paremmin voidaksemme vastata jatkuvasti kasvavaan tarpeeseen. Jos totta puhun, niin kriisejä kertyy jatkuvasti lisää osa ihmisen toimesta. Osa on peräisin luonnon mullistuksista. Kuinka paljon apua sitten me nostammekaan joko valtiolta tai yksityispuolelta, niin uskon, että kun olemme pystyneet näitä virastoja uudistamaan, niin myös sitten varat menevät paremmin eteenpäin. Uusia innovointeja on olemassa, tietenkeinoja voidaan käydä, näin voidaan saavuttaa enemmän kuin aikaisemmin, mutta kuitenkaan ei kaikkia ongelmia tietenkään ole ratkottu. Ja kun luen vuoden 2017 YK-raporttia, Istanbulin huippukokouksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanemisesta, eli tuosta suuresta sopimuksesta ikään kuin, jo, niin näkyy tietysti siitä oikopäätä se, että unioni on ykkössijalla sitoumustensa soveltamisessa. Ja meidän pitää tosiaankin olla tästä ilahtuneita. Meidän täytyy tietysti jatkaa samaa rataa edelleenkin emme vielä ole siis eh, saaneet aikaan tarpeeksi. Jos ajattelemme näitä unohdettuja kriisejä, niin Bulgarian kaudella on tiedossa muutamia ajatuksia, joilla niitä voitaisiin käsitellä. Osa teistä jo puuttuikin niihin, erityisesti Israel-tapauksessa. Syyrian mainitsisin. Siellähän on ollut eh, kriisitilanne niin kauan, ettei se enää kiinnosta tiedotusvälineitäkään. Ja ainoastaan Syyriä tulee mainituksi, kun on henkilökohtainen suhde siihen. Tämä näkyy myös neuvostossa. eikä välttämättä ole riittävästi edes ymmärrystä tälle asialle. Irak on toinen esimerkki tällaisesta unohdetusta kriisistä, Jemen, Libya, Etelä Sudan, Kongon demokraattinen tasavalta myös. Bulgaria on listannut nämä maat neuvotteluihinsa komission kanssa. Ja tästä on tarkoitus keskustella myös erityisfoorumi Kohan kokouksissa. Jos katsomme sitten tuota koulutusta, Tämähän tulee aina esiin, tämä koulutusasia ja opetuskysymys. On selvää, että yksi unionin yleiskattavassa tai vuosituhattavoitteistosta tähtää siihen, että vuoteen 2030 mennessä kaikki missä tahansa päin maailmaa syntyvät lapset pääsevät laadukkaan koulutusjärjestelmän piiriin. Eli me emme voi tässä nyt pitää tavoitteita sen kummemmin asettaa etusijalle, mutta uskon, että tämä on yksi päävaatimuksista, jotta pääsemme muihin vuosituhattavoitteisiimme. Ja sitten täytäntöönpanosta eri valtioissa No, aikaa ei ole kyllä tähän kaikkeen, olen pahoillani siitä, mutta me puheenjohtaja valtiona emme voi tässä nyt ryhtyä luennoimaan jäsenvaltioille siitä, mikä, mihin pitäisi huomio kohdentaa, mutta kuitenkin pyrimme löytämään yhtenäisemmän lähestymistavan yhteisessä työssämme sekä jäsenvaltioiden että unionin toimielinten välillä, samoin virastojen välillä jotka vastaavat sitten tästä humanitaarisesta avusta. Ja jos sitten katson tuota, noita kestävän kehityksen tavoitteita, kiitokset kehuistanne Bulgaariasta kansana. Me olemme ylpeitä tästä. Bulgaaria on kansa ja myös kirkko on tästä ylpeä. Ja nyt me sitten juhlimme tänä vuonna 75 vuotta siitä, kun Bulgarian juutalaiset pelastettiin Bulgariasta. Ei ainoatakaan juutalaista toimitettu pois toisen maailmansodan aikana. Itse asiassa juuri noina aikoina Euroopan synkimpien historian vuosien aikana Bulgarian juutalaisväestö kasvoi. Ja sitten neuvottelumandaatista. Tämä on tärkeä asia Bulgarian puheenjohtajakaudella kylläkin. Ja meillä on suunnitelmissa kesäkuun neuvostossa päästä neuvottelumandaatista yhteisymmärrykseen ja tämä parlamentin ulottuvuus, jonka jo mainitsinkin, on oikein tärkeä osa neuvotteluja Uskon, että hyvältä pohjalta päästään nyt liikkeelle. Muistan kyllä, mitä viimeisemmässä ulkoasianneuvostossa tapahtui. Ja seuraavaksi vielä maahanmuuttoasioista. Luulenpa, että niihin kysymyksiin jo vastasinkin jo ensimmäisessä vastausosiossani. Joten ihan tähän lopuksi lyhyt yhteenveto. Kaikkia meitä nyt odottavat seuraavat tavoitteet aivan ensiksikin tulee pyrkiä välttämään kriisejä. Luonnonmullistuksia me tietenkään emme voi noin vain estää, estä, mutta ihmisperäisiä kriisejä kylläkin. Ja kun puhumme ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen säilyttämisestä, niin uskon, että tiettyyn määrään nähden me voimme myös ennaltaehkäisevää työtä tehdä. Ja voimme siinä mielessä varautua kriiseihin ja myös me voimme vähentää näistä kriiseistä kärsivien määrää, esimerkiksi jos on kova, kovia rankkasateita ja muita sellaisia, niin meidän täytyisi nimenomaan ponnistaa nimenomaan väestön turvaamiseen näinä aikoina ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, miten kehitysapu ja humanitaarinen apu linkittyvät toinen toisiinsa. Meidän täytyy olla vahvempia ja kiinnittää erityishuomiota koulutuskysymyksiin. Yhtä asiaa en tainnut vielä esittääkään, eli Kingalle, mitä teemme, miten toimimme silloin, kun on kyse vapaaehtoisista, eli ihmisistä, jotka uhra, asettavat oman henkensä vaaraan pelastaakseen muita. Meidän täytyisi unionissa saada nostettua esille nimenomaan näiden ihmisten hengen turvaaminen etusijalle. Ja tätä täytyisi vaatia kaikilta valtioilta, kaikilta kumppaneiltamme kun jos havaitsemme, että kansainvälistä lainsäädäntöä rikotaan suoraan ja räikeästi. Monissa valtioissa kyse on myös valtioviranomaisista, jotka näin toimivat. Eli me tarvitsisimme poliittista selkeää vastausta tällaisiin tilanteisiin. Kiitos. I think I didn't cover all the questions now remember that. Toivottavasti nyt vastasin näihin kaikkiin kysymyksiin. If colleagues haven't had their questions Yleensä tässä käy niin, että ihmiset kyllä huitovat käsillään, jos vastauksia ei ole saatu, ja koska käse, kädi, kädet eivät nouse, niin vastauksia on tullut. Vai haluaako joku vielä palata johonkin esille tulleeseen asiaan? Also important as well. So, um, and we have, this is the beginning of a process anyway. Niin tämähän on prosessin alku eikä loppu. Tästä kaikki alkaa monen kuukauden työ alkaa ennen kuin kesä koittaa. Oikein paljon kiitoksia teille ja varaa ministerille ja koko tiimillenne. Mielenkiinnolla jatkamme työtä teidän kanssanne. Toivottavasti uusia kriisejä ei synny. Kyllä nykyisetkin teetettävät töitä ja me toivottavasti voimme ottaa teitä. Oikein paljon kiitoksia teille arvon vieraat. I should add, by the way, the minister told us at lunch about... Ai niin, lounaalla ministeri kertoi tästä holocaust-muistotilaisuudesta. Mielenkiintoinen historia Bulgarialla on ja kaikkien olisi hyvä tietää, että miten Bulgaria pystyi estämään sen, että juutalaisia lähdettiin maastani kuljettamaan muualle. Tästä voitte olla hyvinkin ylpeitä. Kiitoksia. we're going a, very short break until... Ihan lyhyt tauko. Jatkamme kello 16 Afrikan unionin ja Euroopan unionin huippukokouksesta.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 Okay, if people can ta- start taking their seats again. No niin, arvon kollegat. Voisikohan joku hihkaista muillekin, että nyt taas jatkamme. Yleensä käy niin, että lähdetään hakemaan kahvia ja ei siltä reissulta sitten enää palatakaan tänne. No niin, siirtykäämme esityslistalla kohtaan 14, eli Afrikan unionin ja Euroopan unionin viidennen huippukokouksen tulokset. Abidjanissa kokous järjestettiin, erinäiset valiokunnan jäsenet kävivät siellä. Pan-afrikkalainen parlamentti kokousti siellä ja myöskin valiokuntamme edustusta oli siellä paikalla ja me teemme tiivistä yhteistyötä Afrikan maiden parlamenttien edustajien kanssa. Ja huomenna iltapäivällä kello yksi järjestetään panafrikkalaisen komitean kokous. Minä en pääse sinne, mutta toivottavasti joku teistä pääsee sinne ja kertoo, mitä sieltä oli, olisi kerrottavana. Ainakin meille sanottiin, että meidän kanssamme haluata, halutaan keskustella ei suuressa ryhmässä, vaan ihan pienessä porukassa käytännön asioita käsitellen. Gambian edustajat varsinkin totesivat, että käytännön asioihin pitäisi panostaa. Eli miten tarkastellaan talousarviota, mitä tehdään sen ja sen asian suhteen. Mutta mennäänpäs huippukokouksen Antiin. Paikalla on tänään Euroopan ulkosuhdehallinnosta sekä komissiosta kollega Kyynfer Backe. Ulkosuhdehallinnosta hän vastaa Afrikka-salkusta Kuhn Dyns, EU-Afrikka-asioista vastaava pääosasta DEFCON edustaja – he kertovat enemmän kokouksen Annista, huippukokouksen Annista ja täällä vieraanamme on myöskin Yves Somville, AKT EU-asioista vastaava ETSK vastuuhenkilö. Hänkin osallistuu keskusteluun. kollegat, te saitte myöskin kertomuksen DEVE-valiokunnalta sekä julkilausumatekstin Abidjanista. Eli sieltä on huippukokouksen tulokset luettavissa. Ja sitten panafrikkalaisen parlamentin lausunto löytyy tämän kokonaisasiakirjan lopusta liitteenä. Eli erinäisiä asiakirjoja on teille toimitettu taustatiedoksi tätä kokousta silmällä pitäen. Kuka haluaa aloittaa? Ulkosuhdehallinto, eli edustaja Ferfaakke, olkaa hyvä. And thank you very much for the... Kiitoksia. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Meillä on monta mahdollisuutta tässä vielä – ennen huippukokousta. Tai oli monta mahdollisuutta katsoa näitä kysymyksiä ja jatkaa nyt sitten tästä eteenpäin. Myös kun valmistelemme Afrikan ja EUn ministeritason kokousta tänä vuonna, niin pysymme yhteydessä teihinkin. Afrikan unionin ja EUn huippukokous onnistui mielestämme hyvin. Organisaatio, ei ehkä aina sujunut täysin moitteettomasti, mutta sisällön osalta kuitenkin tuli ilmi, että Välimeren kumpikin rannikko on toisistaan hyvin riippuvaisia. Tästä osoituksena oli se, että molemmat olivat aktiivisesti mukana kokouksessa EUsta korkean, kaikkein korkeimman tason edustaja, edustaja saatiin paikalle samoin kuin Afrikan puolelta. Meistä tämä osoittaa, että pääsemme nyt kohti kypsempiä poliittisia suhteita ja tasa-arvoisempaa suhdetta. Tämä on tärkeää yhteistyössämme ja pitäisi päästä irti tästä avun antajan, avun vastaanottajan asetelmasta. Ja afrikkalaisille pitää saada enemmän omistajuutta. Tämä tuli esille siinä, miten Afrikka esitteli visiotaan, suunnitelmiaan ja toimiaan kehityksessä ja maahanmuuttokysymyksissä. Kokous pidettiin siis Abidjanissa – ja tämäkin oli osoitus siitä, että Afrikan osalta omistajuutta on lisättävä. Sen pitää olla itse vastuussa omasta tulevaisuudestaan. Viittasitte tuohon julkilausumaan ja siinä on nyt entistä enemmän molemminpuolisia sitoumuksia, joita on työstetty sekä ennen kokousta Bidjanissa eh, että myös Federica Mogherinin tuella ja tätä jatketaan ministeritasolla. Nuorista keskusteltiin paljon, kuten tiedätte. Ennen huippukokousta jo nuorille haluttiin antaa mahdollisuus puhua, päästä mukaan hankkeisiin. Ja itse huippukokouksessa useat hallitusten päämiehet kokoontuivat lämpimässä hengessä nuorten edustajien kanssa. Eli meillä ei ollut vain huippukokous käsiteltäisiin nuorisokysymyksiä, vaan nuoriso oli todella läsnä. Sitten maahanmuutosta asia katsottiin nyt aivan uudella tavalla, ei pelkästään kiireellisenä asiana, vaan katsottiin kummaltakin puolelta omistajuutta. Ja EUn YK ja Afrikan välillä annettiin lausuma liittyen myös Libyan tilanteeseen. Halutaan tukea vapaaehtoista kotiinpaluuta Libyasta lähtömaihin, mutta myös mahdollisia uudelleen siirtojärjestelmiä niille, jotka tällaista tarvitsevat. Jos 7000 on tätä kautta ja toivottavasti vielä 10 000. Ehkä pääsemme siis 17 000. Nyt tehdään siis uutta työtä maahanmuuton osalta. Ja huippukokouksessa maahanmuuttoon lisättiin myös uusi maanerten ulottuvuus. Tämä osoittaa, että Afrikka tekee nyt rakentavaa työtä EUn suuntaan kumppanina – myös maahanmuuttokysymyksissä. Sitten avainaloitteet. Kaikkeen ei ole päästy. Turvallisuuden ja vakauden muisti on yksi asia. Tämä ei liity pelkästään valmiuksiin Afrikassa, vaan tämä on vielä poliittinen kysymys. Tähän on palattava. Ja toivottavasti tämä saadaan vietyä päätökseen tulevina viikkoina. Kuten tiedätte, tämä on tällä alalla aivan keskeinen asiakirja yhteistyössämme ja työ jatkuu. Sitten mannerten välinen vuoropuhelu maahanmuutosta, kuten jo sanoin, on katsottava toimia talouden alalla muun muassa. Nyt on pidettävä näistä toimista kiinni. DEFCO ja ulkosuhdehallinto ovat laatineet to- toimintasuunnitelman, jota ei aikapulan takia Abidjanissa saatu viimeisteltyä. Meillä on nyt kolme kuukautta aikaa toimia tässä. Keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa ja sitten käännymme Afrikan puoleen ja keräämme heidän näkemyksiään helmikuun lopussa. Sitten vuosittainen ministerikokous vuoden loppupuolella. Tämä osoittaa kummaltakin puolelta, että kun tällainen kokous halutaan järjestää, se tarkoittaa, että vuoropuhelua halutaan todella jatkaa. Se on välttämätöntä ja kun Federica Mogherini tällaista ehdotti, se sai tukea kummaltakin osapuolelta. Samoin sitten seurantatoimet ja muut toimet, niiden pitää olla kotunun sopimuksen kanssa sopusoinnussa. Ja seurantatoimissa kiinnitämme huomiota erinäisiin asioihin. Tilanne ei kaikilta osin ollut hyvä vielä Brysselin kokouksen jälkeen – nuoret ja kansalaisyhteiskunnan edustajat, parlamentti pitää saada mukaan tuohon kokoukseen. Se on uskottavuuden kannalta ja kumppanuuden kannalta tärkeää. Kiitoksia. Nyt voimme avata keskustelun. Tämä viimeinen asia. Tämä mainitsit, tämä yhteinen vuosittainen foorumi sidosryhmien mukanaolosta. Niin Brysselissä sovittiin siis siitä, että tällainen vuosittainen tapahtuma järjestetään. Jäsenvaltiot, kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät voisivat löydä viisat päänsä yhteen, mutta se ei onnistunut, koska varsinkin Egypti estivät tämän aikeen, joten meidän täytyy keksiä jotain uutta, mutta minä uskon, että tämä jotenkin vielä tulee onnistumaan. No niin, nyt ymmärsin asian. Kiitoksia. Kuun seuraavana, olepa hyvä. Very, very little, uh... Kiitokset, ei kovin paljon lisättävää. Ehkäpä tästä poliittisesta puolesta. Ennen Abidjania saimme keskustella tästä ja meidän lähtökohtamme oli selkeä. Täytyy välittää tietoa Euroopassa tämän maahanmuuttokriisin kautta myös muistuttaa tämän merkitystä Euroopassa, siinä mikä tapahtuu Afrikassa. Ja tämän huippukokouksen yhteydessä ja myös muutkin kokoukset, joita Abidjanissa järjestettiin hyvinkin runsaasti, niin täydensivät tätä koko, kokonaiskuvaa, josta tiesimmekin, mutta joka kävi erityisen hyvin ilmi Abidjanissa, eli afrikkalaiset itse – haluavat ja tuntevat olevansa oman tulevaisuutensa johtaja ja päättävät siitä itse. Heillä, heillä, siellä on omat kansalaisensa, he, siellä on suunnattomat luonnonvarat. Potentiaalia on valtavasti ja tämä tietoisuus on nyt vallalla tuolla Afrikan unionissa, mutta myös yksittäin afrikkalaisissa valtioissa. Ja tämä on erittäin tärkeää ottaa huomioon, eli Afrika haluaa näytellä useammalla kentällä toimijana, eikä halua olla vain muiden suurien eh, tekijöiden toimien kohteena. Ja sitten tästä seuraakin se, että kun ajattelen tätä unionin huippukokousta, joka järjestetään, tai tämä, tätä suurta huippukokousta, joka järjestetään Addisessa, ja siellä sitten nimenomaan Afrikan unionista halutaan vahvempi ja kumppanuuksia halutaan nähdä ei pelkästään unionin kanssa, vaan myös muiden kanssa. Ja näin tässä näkyy, kuinka vakavasti he suhtautuvat asiaan. Ja siksi tuo Abidjanin poliittinen tilanne vaatii meitä löytämään oman kantamme Abidjanissa. Ei ollut aina ihan helppoakaan. Tästä muutama esimerkki. Kävimme keskusteluja ulkoisesta investointisuunnitelmasta, joka itse asiassa ei sen kummemmin ole suunnitelma, vaan se on tuollainen välinekokonaisuus. Ei siinä ole nyt olemassa mitään selvää suunnitelmaa Afrikkaa varten, mutta me kävimme keskustelua sitten Afrikan edustajien, unionin edustajien kanssa. He pitivät tästä välineestä, mutta he eivät pitäneet tästä sanasta suunnitelma, koska heistä tuntui siltä, että eurooppalaisilla olisi joku suunnitelma Afrikkaa varten. Eli tämä on symboli, symbolisoi juuri sitä, mikä heidän ajatuksensa on saada tällaista tasapainoa ja, me, ja nimenomaan, että me toimisimme kumppaneina heidän kanssansa tietysti muistaen, että on olemassa taloudelliset intressit, maahanmuuttointressit ja yhteiset kehityspoliittiset tavoitteet, tietenkin köyhyyden vähentämisessä, terveys ja koulutus liittyvät juuri tähän kenttään. Joka tapauksessa kuitenkin heillä on oma asialistansa edistettävänä ja meidän, jos me haluamme päästä omiin tavoitteisiimme, niin meidän täytyy myös nähdä tarkemmin se, miten he haluavat edetä ja mitkä heidän lähtökohtansa ovat. Ja uskon, että tuo Abidjanin julkilausuma lopultakin pitkälti hyvin heijastelee juuri tätä asiaa ja yhteistä pohjaa, johon, johon, jota katsomme sitten vähän eri näkö, lähtökohdista. Mielestäni tämä on merkittävä julkilausuma ja on nyt aivan oikea hetki oikealla hetkellä sitten valvoa ja seurata, miten tälle käy sekä Afrikan unionin puolella että täällä unionissa ulkosuhdehallinnon harteille tämä tietysti jää ja sitten luodaan tuo kolmen kuukauden sisällä tuo prioriteettiluettelo. Ja sitten toiseksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kun mietitään sitä, mitä pitäisi tehdä, tästä oli suhteellisen selvä viesti kaikissa puheenvuoroissa oli sitten puhuja meidän puoleltamme tai Afrikan puolelta. Ja siellä sitten korostettiin juuri sitä, miten nuoret on otettava huomioon ja ihmisiin täytyy investoida. Ja paljon potentiaalia on olemassa, eli täytyy koulutusta ja ammattikoulutusta, korkeakoulutusta kehittää, myös innovointia, tiedettä ja niin poispäin. Eli meidän täytyy näihin investoida koska nälkä on suuri ja meidän täytyy sitten keskittää huomiomme tähän enemmän. Sitten olemme oppineet jo menneisyydestäkin ja sitten tietysti liike-elämä on kiinnostava asia emme puhu pelkästään markkinoista ja pääsystä eurooppalaisille markkinoille ja niin poispäin, vaan keskustelemme siitä, minkälaisessa bisnesympäristössä siellä sitten toimitaan. Ja näin sitten myös käsitellään laajemmin hallintoa, korruptiota, kotimaisten voimavarojen käyttöä yhteiskunnallista tasa-arvoa tai epätasa-arvoa ja niin poispäin. Eli nämä ovat ne suuret kysymykset, joiden ympärille me sitten kehittelemme tätä tulevaa päätoimintaamme saadaksemme sitten näitä tavoitetta toteutettua. Kiitoksia. Okay. Oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista. Kolme puheenvuoropyyntöä on, anteeksi, neljä puheenvuoropyyntöä on jätetty. Siis neljä. Maria Noisu ensimmäisenä, Shao, niin tämä Maria tässä edessä, ja sitten Cecil. Mari siis sinä vai kumpi? Päättäkää keskenänne, hyvät marjat. Im Europaparlament. Ich glaube, es äh, Euroopan parlamentista löytyy vaikka kuinka monta Mariaa eri maistakin. Minä olen Deven varajäsen ja vasta perehtymässä näihin aiheisiin, mutta saaneen ottaa esille kolme asiaa. Sisältö tuli mielestäni hyvin esitettyä ja sanottakoon suoraan, että tässä katetaan aika laaja kirjo. Tässä ei lähdetty suoraan ikään kuin tuumasta toimeen, vaan halutaan ensin tarkastella tilannetta jonkun aikaa. Matkasta kolme muistikuvaa. Ei millään pahalla, että otan tämän nyt asian esille, mutta meidän ei tulisi lähteä Afrikkaan miesryhmällä. Jos katsotaan tätä matkaa, niin täysistuntosalista myöskin Euroopan parlamentin puolelta esillä oli vain ainoastaan miehiä mehän haluamme myöskin naispolitiikkaa viedä Afrikkaan ja se pitää toteutua hyvällä esimerkillä. Ja jos esillä on vain viisi miestä ja naiset vain taputtavat, niin se ei ole mikään uusi strategia Afrikassa. Minäkin toivoisin, että nämä mielikuvat muuttaisivat. Monet vain vähättelevät tätä asiaa. Kyse on mielikuvista ja minähän olen useampaan otteeseen ollut Afrikassa erinäisillä matkoilla ja nyt tällä kertaa kävi niin, että siellä oli oikeastaan lähes vain ainoastaan miehiä ja se oli epämiellyttävää. Ja sitten kävi ilmi, että täysistuntojen aikana ulkona kansalaiset toisella puolella kaupunkia eivät saaneet oikeastaan osallistua tähän. Niin kuin itse totesinkin, ja se otettiin esille mutta jos me käymme jossain maassa ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kansalaiset eivät voi osallistua tähän laisinkaan. Eli tarkoituksena oli en eh, heti alkuun, että kansalaiset olisivat tällaisen varjohuippukokouksen voineet järjestää ja esittää omat ajatuksensa ja kantansa. Sitä ei sallittu ja minun mielestäni kyllä parlamentinkin puolelta tätä olisi pitänyt kritisoida. Meidän täytyy vain olla tarkkana. Niin, totta puhuen, kyllä meidän täytyy olla tarkkana. Ja jos ollaan hiljaa, niin se ei tarkoita sitä, että eikö olisi joku viesti. Jos ei sanota mitään, niin sehän tarkoittaa, että vaikeneminen on myöntymisen merkki. Ja mitä tulee näihin toteutettuihin hankkeisiin, ne olivat erittäin mielenkiintoisia banaaniviljelmiä, palautushanke ja evankelisen papin toteuttama hanke. Hienoja projekteja, mutta tällaisessa maassa olisi kivalla nähdä ihan normaali talo. Jos me käymme vain ja naastan katsomassa näitä huippuprojekteja, niin siitä syntyy sellainen vaikutelma, että kaikki sujuu kuin rasvattu salama. Mutta vain pienen pieni määrä ihmisiä ovat mukana näissä hankkeissa ja voivat hyödyntää näitä huippuprojekteja. Tietenkin sillekin pitää antaa eh, paljon arvoa, mutta jos lähtee maasta ja ei voi sanoa nähneensä tavallisen kansalaisen asumusta, niin se ei ole hyvä asia. Tarkkana pitää olla. Tietenkin positiivisia saavutuksia pitää ö, korostaa, mutta jos käydään jossain koulussa, joko viimeisen päälle kunnossa ja kaikilla oppilailla on samanlaiset asust, asut päällä ja kaikki on niin kuin yhdestä muotista, niin sehän kyllä kertoo, että eihän tämä ole mitään todellista. Eli toivoisin, Tiedän, että se ei ole helppo järjestää, mutta minä haluaisin nähdä todellisuutta. Tällaisia kiiltokuvahankkeita, niitä on aina tarjolla, mutta eihän maassa voi käydä vierailulle, jos ei ole todellisuuteen mitään yhteyksiä. Ja varsinkin tämän matkan aikana syntyi sellainen vaikutelma, että hienoja projekteja oli kyllä tarjolla, Kiistatta näin oli, mutta kyllä olisin halunnut nähdä myöskin kulissien taakse, sillä se, mitä me siellä näimme, niin oli pelkästään sitä kulissia. Kiitoksia. Kiitokset Maria. Niin ehkäpä meidänkin pitäisi panafrikkalaisessa parlamentissa keskustella tästä asiasta. Huomenna yhdeltä järjestetään kokous, ehkäpä siellä tämä voitaisiin ottaa esille. Tämä ehkä liittyy enemmänkin komissioon, mutta tiedän, että tämä oli ongelma. Sitten Charles Görens. Charles, olipa hyvä. Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Hyvin innostuneena kuuntelin tässä Vervaekea ja Doensia. Ja tietysti uskon, että komissio haluaa päästä eteenpäin näissä unionin asioissa Afrikaan liittyvissä kysymyksissä varsinkin kun kuuntelemme Louis Micheliä hänen puheenvuoroissansa ja niin poispäin. Eli tämä kaikki työ vaikuttaa totta kai suhteisiimme Afrikkaan suuntaan. Ja se, mikä minua tässä nyt vähän huolestuttaa ja häiritseekin, että minkä, millä tavalla neuvosto tähän on suhtautunut. Me tietysti tunnemme joidenkin ajatukset, mutta emme taka-ajatuksia. Ja kun ajatellaan kauppasopimusten kehittämistä esimerkiksi, se, että haluttaisiin tällainen vapakauppa alue ja sitten puhutaan toisaalta Marshall-sopimuksesta, ja sitten tässä täytyy nyt nimenomaan miettiä tuota kehityspuolta tässä koko äh, näkemyksessä, koko, koko kuvassa. Millä tavalla voidaan epätasa-arvoa vähentää, millä tavalla voidaan saada edistystä aikaiseksi. Jos me lähdemme tällaiseen prosessiin, niin sitten kyllä Abinsonin kokous oli erinomainen välietappi. Me tarvitsemme tietynlaiset arviointikriteerit, mitä me haluamme saada aikaiseksi taloudellisesti, sitten puolestaan rikkauksien jakoon nähden, entä sitten puolestaan koulutuksessa ja sitten myös korruption kitkemisessä. Ja näin minä haluaisin kiinnittää huomiota Nigerian itäisiin osiin siellä on tietty autonomia vallalla, eikä sieltä ole olemassa itse asiassa maahanmuuttoa enää, koska siellä on saatu kitkettyä korruptiota ja niin poispäin. Eli sieltä ei väkeä enää lähde virtaamaan. Eli meidän täytyy nähdä tämän Abidjanin taakse ikään kuin pieniä tällaisia lisäesimerkkejä myös. Ja sitten minua hivenen häiritsee myös sitten se, että jäsenvaltiot ovat itse asiassa kaikki ajautuneet suurin piirtein samaan jamaan, mutta meidän täytyisi löytää yhteisiä ratkaisukeinoja. Meillä on omat intressimme tietysti turvallisuuspuolelle kysymyksissä, ja tässä viittaan tosiaankin nyt juuri turvallisuusasioihin ja uskon, että Euroopan unioni Euroopan unionin täytyy nyt katsoa omaa rooliansa yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostossa suhteessa Afrikkaan. Kun puhumme turvallisuusasiassa, niin meidän täytyy puhua myös sitten koko Afrikasta tietenkin, miten 30 vuoden päästä. Siellä on kaksi miljardia asukasta ja täällä Euroopan maa, maantereella jos ajattelemme vaikkapa Venäjää, Ra- Ranskaa ja yhdistynyttä kuningaskuntaa, jotka edelleenkin saavat täysedustuksen tuonne YK-turvallisuusneuvostoon ja Afrikalla ei sitten sellaista olisi. Eli onko tässä nyt järkeä suhteessa väestön määrään? Eli tämä kyllä vain korostuu myöhemmin. Ja näin olisi sitten myös ikään kuin vastuullistettava enemmän myös afrikkalaisia, mikä näkyy jo Abidjanissakin, koska nämä ongelmat, turvallisuusongelmat ovat entistä näkyvämpiä myös siellä. Eli näin edistysaskelia toivottavasti saadaan aikaan näissä asioissa. Ja minä haluaisin myös komissiota kuulla unionin ja Afrikan suhteista ja myös kotonun tulevais, tulevaisuudesta, kotonun sopimuksen tulevaisuudesta. Kun puhuimme Afrikan valtioiden kanssa esimerkiksi Abidjanissa, niin kävi ilmi, että kaikki Afrikan valtiot kuuluvat kotonun valtio sopimukseen myös nuo pohjoisen valtiot, mutta turvallisuusongelmia siellä kyllä on, huumeita kuljetellaan, terrorismiuhka on, eli ei voi olla, tehdä minkäänlaista tällaista ö, suoraa arviota tilanteesta, jos unohdetaan Mali, Burkina Faso, Nigeria, Marokko, Tunisia, Algeria täysin tästä. Täytyyhän meidän saada tämä koko alue mukaan, jos me näemme nämä ongelmat jollain alalla, kaikki yhdessä koko maan osaa varten, niin sitten taas joillekin segmentoimme tietyt ongelmat joihinkin erityisasioihin. Eihän siinä ole järjen häivää. Meidän täytyy kaiken kattavammin suhtautua kaikkiin ongelmakenttiin. Ja minua edeltänyt puhuja tässä äsken sanoi, että yhteistyömme on tietenkin nyt ansaitsee kunniaakin, mutta onko näin aina, koska kaikenlaista kielteistäkin kyllä kuulee. Totta kai ne järjestelmät, jotka toimivat, niin niitä pitää sitten ö, suosia, mutta paljon on kyllä täysin toimimatontakin suhteissamme Afrikan kanssa. Ja tässä puhuisin turvallisuusasioista. Nehän menevät myös tietysti meidän omien intressiemmekin yli Olemmeko keskustelleet näistä riittävästi esimerkiksi suurten alueiden tilanteesta? Ja sitten, entä sitten tuo Kongon tasavallan tilanne, jossa ei ole oikeastaan minkäänlaisia hallinnollisia valtionelimiä. Ja sitten Libyassa myöskin, kun kansalaiset ajautuvat täysin heitteille. Ei tässä meistä ole yhtäkkiä hallitsijoiksi siellä, mutta mitä me voimme tehdä parantaaksemme tilannetta ja miten me voimme auttaa sellaisia valtioita, joissa siis ei ole olemassa tällaisia valtionhallinnon järjestelmiä, jotka käyttäytyvät täysin vastuuttomasti. Tässä siis muutama ajatus, muutama kysymys kiitokset kuitenkin komission edustajille, jotka ovat nyt tulleet keskustelemaan kanssamme. Thank you, um, Maria. Kiitos ja seuraavana Maria Hoibu ja Cecil ja sitten ETSK on edustaja. Maria, olepa hyvä. Ähm, kiitoksia. Viittasin ja palasin vielä tähän loppuasiakirjaan. Sanoit, että se laadittiin myöhään. Minua kiinnostaisi kuulla, oliko tämä aika pulasta johtuva asia, Eli oliko tässä aikapullaa, pitikö päästä eroon tietyistä näkemyseroista, käytiinkö niistä vielä keskusteluja. Tämä kiinnostaisi minua. Eli mistä tarkkaan ottaen jouduttiin vielä keskustelemaan ja kuka sitten antoi periksi missäkin asiassa EU vai Afrikan unioni. Tämä on aika mielenkiintoista, koska emme tästä ole virallisesti kuulleet mitään. Sitten kiinnitin huomiota siihen, että komission jäsen Mimica twiittasi Abidjanista käsin suhteisiin kotonun jälkeen. Tämä oli aika erikoista, koska Afrikan unioni ei vielä tähän mennessä ollut ottanut oikeastaan suoraan kantaa siihen, mitä he toivovat. Ehkäpä tämän Afrikan unionin huippukokouksen jälkeen tämän kuun lopussa tästä saadaan jonkinlainen virallinen kanta. Sitten äh, neuvottelumandaatiluonnoksessa kotonun jälkeen, siinä todetaan, että uusi rakenne korvaisi EUn ja AUn välisen strategian. Onko tämä nyt ehdotus, joka on yhdessä laadittu Afrikan unionin kanssa? Puhuitte laajasti kumppanuudesta, eli onko tässä taustalla yhteisiä pohdintoja vai onko tämä pikemminkin Euroopan unionin esiin tuoma ajatus? Sitten Maria Noichel puhui siitä, mikä meistä vihreistäkin oli valitettava, eli se, miten suhtauduttiin ja kohdeltiin kansalaisyhteiskuntaa. Heitä ei päästetty huippukokoukseen, vaan jätettiin sen ulkopuolelle, ja tämä on kyllä aika ristiriitaista, kun puhutaan kumppanuudesta EUn ja Afrikan unionin välillä. Ja tämä on osoitus myös siitä, että kansalaisyhteiskunnan toiminta, mahdollisuudet kutistuvat entisestään. Ei EU oikeastaan tällaisessa asiassa voi vaieta ja katsoa toisaalle. Eli onko tästä nyt otettu komissiossa tai ulkosuhdehallinnossa opiksi? Estetäänkö tämän kaltaisen tapahtuminen vastaisuudessa? Eikä myöskään tapaamiset muiden sidosryhmien kanssa Brysselissä sujuneet samalla tavoin kuin oli kuviteltu. Eli ei, ei tällainen Brysselin kokous voi korvata huippukokousta toisaalla, vaan pitää katsoa, miten kansalaisyhteiskunta saa näkyvyyttä. Tämä on tärkeää köyhien maiden kehitykselle, erityisesti yhteiskunnissa, kuten afrikalaiset yhteiskunnat ovat, että tehdään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja ihmisten, paikallisten kanssa. Heidät pitää päästä tällaisiin kokouksiin mukaan ja päästä heidän äänensä kulmiin. Thanks, Maria. Kiitokset Maria sinulle. Seuraavana Cecil Kienge. Grazie mille, eh, Linda. Kiitos kovasti Linda. Kiitos myös kahdelle puheenvuoron pitäneelle henkilölle kaikista näistä tiedoista, joita saimme kuulla. On hyvä, että aika ajoin voimme tavata toisiamme ja näin voimme sitten seurata sitä, mitä Abidjanin huippukokouksesta seuraa. Tarvitsemme lisää konkretiaa. Lähden liikkeelle siitä, mitä näimme paikan päällä. Olen täysin yhtä mieltä kollegani Maria Noigelin kanssa, kun hän sanoi, että pitäisi pyrkiä organisoimaan matkamme paikan päälle paremmin. Meidän pitäisi todella tavata muitakin kuin virallisia tahoja. Äh, kävin paikalla. Meidän pitäisi siis todella nähdä nuoria, ihmisiä siellä, missä he asuvat, eikä pelkästään katso tällaisia kiiltokuvahankkeita. Me tapasimme kuitenkin nuoria, jotka olivat palanneet Libyasta. He kertoivat meille kokemuksistaan. He pyytävät sitä, että hallitus kuulisi heitä, koska se alue, jolla he tekivät töitä, on alue, jolle rakennetaan valtava moottoritie sen halki ja monet nuoret eivät enää tiedä mihin he lähtisivät. Eli ei ole selkeää yhteyttä ihmisten ja hallituksen välillä. Nämä ihmiset kertovat meille selkeästi, että he eivät tiedä mihin he lähtevät. Ja he myös sanovat, että jos paikkaa ei löydy, he lähtevät sitten Libyan kautta maahanmuuttoon. Abidjanissa laadittiin voimakas agenda erilaisista kysymyksistä, mutta kun katsotaan, mikä tilanne todella paikan päällä on, se eroaa kaikista siitä, mitä sovitaan. Eli ihmisillä ei välttämättä ole vaihtoehtoja. Ei riitä, että sanotaan, että evakuoidaan Libya, vaan määrärahoja pitää käyttää suoraan alueella erilaisiin toimiin. Tuolla matkalla tutustuin myös hankkeeseen, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Se liittyy naisten autonomiseen toimintaan. Kävin eräällä erittäin köyhällä alueella. Siellä naiset yhdistävät voimansa ja rahoituksen niin, että he voivat toimia autonomisesti, itsenäisesti. Ja tällaisen takurahaston kautta naiset ovat pystyneet toimimaan itsenäisesti, perustamaan omia yrityksiään ja ovat saaneet aikaiseksi uudenlaisen järjestelmän, jonka kautta toimia. Eli meidän pitäisi pystyä tukemaan tällaisia pieniä hankkeita, naisia ja henkilöitä muutenkin, jotka ovat jääneet virallisen järjestelmän ulkopuolelle. Tästä mieleeni tuleekin ulkoisten investointien suunnitelma. Tämä on suunnitelma, joka muuttaisi paikallisia investointeja, niiden tapaa. Mutta kysyn kuitenkin, pääsevätkö paikalliset pk-yritykset nyt käsiksi tällaisiin määrärahoihin, koska järjestelmä on muutettu. Monet näistä henkilöistä eivät ole tietoisia mistään tällaisesta, eivätkä myöskään välttämättä heitä edustavat instituutiot. Esimerkiksi Gambiassa pyrimme selvittämään, tunnettiinko siellä erilaisia välineitä, katsottiin minkälaisia rakenneuudistuksia pystyttäisiin tekemään taloudessa, politiikassa, demokratiassa. He olivat täysin pimenossa. Kun tapaamme ihmisiä, vaihdamme heille, heidän kanssaan tietoja, niin annetaan heille näitä välineitä – on katsottava, onko heillä kylliksi tietoa. En haluaisi, että liiallinen byrokratia olisi sellaista, että vain suuret rakenteet voivat pärjätä. Meidän pitäisi laajemminkin lisätä selvitymiskykyä alueilla. Ja vielä yksi asia. Haluaisin, että puhuisitte meille lyhyesti myös, myös diasporasta. En kuullut siitä mitään parlamenttien välisissä toimissa. Siitä on tullut meille painopistealue. Miten aiotte ottaa diaspora-kysymyksen tähän kaikkeen mukaan? Ja vielä viimeiseksi kotonun jälkeinen aika. Aiotteko vahvistaa parlamenttiulottuvuutta? Se, että tapaamme muiden maiden parlamentaarikkoja ja antaa meille tilaisuuden kuulla, toimivatko toimielimet, toimiko järjestelmä heidän maassaan. Näin voidaan vahvistaa näitä järjestelmiä. monissa Afrikan maissa valtio on todella heikko, puhumattakaan parlamenteista. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana Yves Somville. Hän vastaa ETSKssa seurantaryhmän toiminnasta. Huippukokouksen rinnalla järjestettiin talous- ja sosiaalialan sosia- sidosryhmien huippukokouksessa. Tämän kokouksen Annista kuulemme nyt enemmän edustaja Sonvilleltä. Äh, Kiitos puheenjohtaja kutsusta. Voin nyt kertoa siis tapaamisestamme, eli Afrikan unionin ja Euroopan talous- ja sosiaaliasian edustajat marraskuun puolivälissä kokoontuivat, eli pari viikkoa ennen Abidjanin huippukokousta. Ja me järjest, olemme järjestäneet tällaisia kokouksia jo vuodesta 2014. Tosin nyt ensimmäistä kertaa järjestimme tällaisen kokouksen afrikkalaisen instituutin tai laitoksen kanssa. Eli Meillä oli siis Norsulurannikon talous- ja sosiaalikomitea tässä kutsuvana ja me todellakin olimme tyytyväisiä tähän tapaukseen keskusteluissa. Me saimme kuulla Afrikan unionin talous- ja sosiaalikomitean edustajia, mutta myös sitten eri maiden edustajia, eli oikein rikasta vaihtoa me saimme käydä myös sitten ympäristöalan edustajien, ammattijärjestön edustajien, yhteiskunnan eri edustajien kanssa. Ja tässä kolmessa minuutissa voisin nyt pyrkiä vetämään yhteen nuo kaikki neljä työpajan pääasiaa. Ensimmäiseksi keskustelimme tulevaisuudesta unionin ja Afrikan unionin suhteissa. Ja me korostimme sitä, että Euroopalla ja Afrikalla on molemmilla voitettavaa suhteiden parantamisessa mutta meidän täytyy tehdä työtä paljon yhtenäisemmin ja tämä monista eri aiheista, tunnette nämä aiheet varmasti paremminkin kuin minä, eli erityisesti maahanmuuttoasioissa, terrorismin torjunnassa, ilmastonmuutoksessa, konfliktien torjunnassa, tähän lisättäisiin, lisäisin siis myös maatalouden kehittämisen. Ja vielä kiinnittäisin huomiota taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin piirteisiin ja tämän alan edustajat täytyy saada vuoropuheluun sekä poliittisten neuvottelu, poliittisissa neuvotteluissa sekä strategioiden luomisvaiheessa että sitten arviointivaiheessa. Tällaisia ongelmia nimittäin on ollut. Rahoitusongelmia tietenkin on ollut saada kansalaisjärjestöjen edustajia mukaan, eikä tietenkään voi sitten olettaa, että kansalaisyhteiskunta pystyy tehtävänsä toteuttamaan ilman varoja. Ja sitten toiseksi puhumme, puhuimme erityisesti erityisesti nuorista pitkästikin. Lyhyesti siitä muutaman sanan esittäisin Eli nuoriso-ongelma on kyllä suuri ja se pitää ottaa kaikille esityslistoille mukaan afrikkalaisissa kokouksissa. Heitä täytyy kuulla. Nuoria on siis kuultava ja nuorten edustajia on kuultava, jotta voi sitten nuorille tarjota mahdollisuuden päästä toteuttamaan tavoitteitaan omassa yhteiskunnassaan ja tietysti nuoret ovat myös tuon maan osan varsinainen tulevaisuus. Sitten me puhuimme yhteisestä perusopetuksesta ja koulutusjärjestelmien linkittämisestä paremmin opetusjärjestelmään ja myös tarjoaisimme parempaa rahoitusta nuorille, jotka haluavat ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi tai yrittäjiksi. Ja kolmanneksi puhuimme sitten maataloudesta ja tuosta elintarviketeollisuudesta maa Afrikassa, erityisesti halusimme kiinnittää huomiota myös nuorisoon tässä yhteydessä ja haluttaisiin nyt myös hidastaa maaseudun autioitumista Afrikassa. Ja meidän on päästävä eroon tällaisesta noidan kehästä. Täytyisi luoda parempia arvoketjuja myös maaseutualueille. Tässä mietin erityisesti koulutusta, muuta perusrakennetta, alueellista integroitumista ja tällaisia talousarviomahdollisuuksia, joita tarjotaan tarjottaisiin näillekin alueille. Eli tässä tarvitaan johdonmukaisuutta ja järkeä kaikkien eri politiikan alojen välille. Ja näistä tietysti voimme sitten paremminkin myöhemmin keskustella. Ja sitten korostettiin sitä, mihin äsken tässä yksi jäsen kiinnitti huomiota, eli juuri se, miten esimerkkiä voidaan näyttää koska jos ajattelemme poliittista puolta ja eri Afrikan maissa onnistuneita hankkeita, niin välttämättä me emme ole aina puhuneet riittävästi, koska siellä on saatu paljon hyviä, hyvääkin aikaan, erityisesti tietyissä valtioissa, ja aika usein käy niin, että nämä hyvät uutiset jäävät kuulematta. Ko- ko- koska jos ajatellaan vaikkapa sitä, mitä FAO tekee siellä, eli pyrkii torjumaan ruokahävikiä. Se on tehnyt paljon hyvää työtä. eli tällaista kaikkia hyvää, mitä on ollut, niin siitä pitäisi puhua ehkä enemmän. Ja minulla on tässä ehkä vielä 15 sekuntia ja sitten siksi otankin vielä tämän neljännen kohdan esille Afrikan kansalaisyhteiskunnan kanssa keskustelua käydessämme, eli vihreän energian kehittäminen. Ja vihreä energia ja myös tämä energian siirtymä on suuri haaste ja se vaikuttaa tietenkin työllisyyteen ja talouteen Afrikankin mantereella. Ja meidän paneelissamme vaihdettiin erilaisia kokemuksia, varsinkin maaseutualueilla ja saimme esimerkkejä Norsulurannikon maaseutualueista. Ja me saimme kuulla esimerkiksi näiden maaseutualueiden sähkön toimitusjärjestelmästä. Tämä oli oikein kiinnostavaa. Ja on myös vastuullistettu paikallisväestöä näiden eri sähkön toimitusjärjestelmien kautta. Ja näin on sitten ikään kuin päästy eroon tällaisesta vastaanottajan ja lahjoitajan raho- välisestä väärän tyyppisestä suhteesta. Eli tämä oli oikein kiinnostava esimerkki. Ja uskomme, että tällaista erilaista viitearvoja kannattaisi käyttää ja hyviä käytänteitä nimenomaan myös konkreettinen esimerkki noilla Norsuurannikon alueilla, josta mainitsin, on hyvä muistaa. Ja sitten myös muistan, muistuttaisin pari vuotta sitten järjestetystä Windhookissa Namibiassa järjestetystä kokouksesta. Silloin tutustuimme yliopistoon Windhookiin ja siellä oli sitten tällaisia auringolla lämmitettäviä uuneja, joita siellä sitten käytettiin. Ja tähän saatiin investointia suhteellisen vähänkin, mutta kuitenkin pystyttiin kehittämään tätä ruoanlaittojärjestelmää tuolla maaseutualueilla. Eli tämän tyyppisiä uusia ideoita ja hankkeita kannattaisi kyllä nostaa esille enemmänkin. Kiitokset puheenjohtaja siitä, että sain tällaisen mahdollisuuden esittää nämä asiat meidän kokouksessamme ja tietysti tästä on myös laadittu loppupäätelmä ja se on lähetetty eri poliittisille vastuunkantajille. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia ja kiitokset vierailusta ja näistä tiedoista. Me tarvitsemme investointitoimintaa varten myöskin sosiaalialan kumppaneita. Mitä taas tulee täällä sanottu, niin olen kyllä kollegoiden kanssa samalla linjoilla. En lähde sitä toistamaan, mutta me sanomme aina, että johtajuutta kaivataan hyvä johtaja ja hallinto voivat saada muutoksia aikaiseksi ja että EUn tukivaroja käytetään järkevällä tavalla hyväksi, että siitä hyötyvät kaikki. Mutta viime kuukausien aikana on syntynyt sellainen vaikutelma, että uusi, uusi afrikkalaisten johtajien sukupolvi on nostamassa päätään. He haluavat pesäeroa vanhaan hallintoon. Varsinkin nuoret Norsulurannikon edustajat, gambialaiset, vieraamme täällä, Nigerian parlamentin edustajat, ovat aivan, lai, aivan uudenlaisia lähestymistavaltaan. Huomioidaanko tämä sitten tässä uudessa yhteisessä strategiassa, jota olette kehittämässä? Jos nyt vaikkapa ajatellaan kokemustamme, että vain ja ainoastaan demokratian kautta on saatu parempia tuloksia hallinnonkin puolella aikaiseksi, joten me tarvitsemme sitä taloudellisen kasvun äh, aikaansaamiseksi. Miten te aiotte tämän huomioida? Ja kun kävimme Abidjanissa, niin siellä myöskin paikallishallinnon edustajat tapasivat toisessa. Sen merkitystä yleensä vähätellään, Paikallishallinto on lähellä kansalaisia. Siellä voidaan tehdä halvalla nopeasti muutoksia. Useinhan suunnitelma työhön ja muuhun liittyy meillä on mielikuva, että meillä on olemassa suuria hankkeita suurten yritysten ja suurten kansalaisjärjestön toteuttamana ja sille annetaan rahaa, mutta meillä ei ole riittävästi pieniä hankkeita, jotka voisivat ruohonjuuritasolla auttaa pieniä toimijoita. Mutta aluepolitiikasta kyllä löytyy tällaisiakin ratkaisumalleja. Ja EU oli juuri ruohonjuuritasolla tukemassa tällaisen paikallisen ja aluetason toimintaa. Mutta vaikea kuvitella, että pieniä tukihankkeita toteutettaisiin. Mutta me voisimme kuvitella sellaistakin ratkaisumallia, että on olemassa iso tukipaketti ja se jaetaan pienemmille yrityksille ja toimijoille. Meidän kokemuksiamme jäsenvaltiotasolta voitaisiin huomioida tässä mielessä, eli ettei aina vain toimita vanhan kaavan mukaan, vaan yritetään innovoivasti toimia. Katsotaan, mitä muitakin toimintamahdollisuuksia on olemassa. Huippukokousta varjosti juuri Libyan skandaali ja pakolaisskandaali. Ja tämä perustettu task force myöskin kertoo meille myöhemmässä vaiheessa, mitä käytännössä tasolla tapahtua, sillä se vaikuttaa myöskin Euroopan unionin maineeseen sekä Afrikassa että muualla. Juuri tähän liittyen meille esitetään lukuisia kysymyksiä. Miksi EU tukee tällaisia hankkeita, kun afrikkalaisia myydään Libyan markkinoille ja miten EU on tässä mukana? sellaisia kysymyksiä meille esitetään. Ja muitakin kysymyksiä esitettiin. Niihin liittyen täytyy olla tarkkana bananiviljelmää asia, mutta siihen liittyy omat ongelmansa ja meidän täytyy varmistaa, ettemme unohda näitä hankkeita. Eli ettei investointitoiminta tyssää siihen. Ja mitä tulee kansalaisjärjestö toimintaa Norsunluu rannikolla, siihenkin liittyen esittiin kysymys. Meidän täytyy pohtia tätä asiaa uudemman kerran, mutta meille ainakin sanottiin, että Norsunluurannikon ohjelmaan liittyen ongelmana on se, että se ei välttämättä paranna tavallisten kansalaisten elämää, mutta siihen meidän tulisi panostaa, jotta pääsemme sosiaalisen kehityksen tavoitteeseen ja meidän täytyy toimia avoimesti. Kuinka monta kertaa on käynyt niin, että mitä erineisimmissä maissa meidän kumppanimme eivät tiedä, mitä ohjelmia ja sopimuksia heidän hallituksensa ovat EUn kanssa solmineet. Tärkeä asia sekin. Lukuisia kysymyksiä ja huomioita esitettiin ja totutun tapaan toivoisin lyhyitä ja ytimekkäitä vastauksia. No, minä aloitan. Puhu sinä kuun kotonun jälkeisestä ajasta. Meillä ei ole mitään näkemyseroja tältä osin. No, muutama kysymys siis. Ensinnäkin kansalaisyhteiskunnan osallistuminen teidän tavoin. Mekin pidämme valitettavan sitä, että toisena päivänä kokouksessa kansalaisyhteiskunta ei päässyt ääneen. Tämä pitkälti johtui organisatorisista syistä. Toinen päivä oli varsin kaoottinen ja presidentti Konde, toinen puheenjohtajista sanoi, että aikapulan takia vain hallitusten päämiehet saavat puheenvuoron, joten huoneessa vallitsi melkoinen sekasorto. Eikä näin kansalaisyhteiskunnan edustajille pystytty antamaan puheenvuoroa. Nuoriso sen sijaan sai käyttää puheenvuoron parlamentti ja elinkeinoelämän no, edustajat. Meidän täytyy olla tässä kuitenkin nyt tiukkoina, kun keskustelemme ohjelmasta eri tasoilla, vaikkapa ministeritasolla niin, että Mogherini on muka, oli mukana. Meidän pitää olla tiukkoja ohjelman suhteen. Ja voitte olla varmoja, että näin myös teemme. Sitten diasporasta. Cecil Kienge viittasi tähän. Tunnustamme täysin sen, että sen pitää olla tiiviimmin mukana siinä, mitä teemme, ja myös maahanmuuttoasioissa. Sitten toimintasuunnitelma, poliittinen lausuma ja ongelma niiden hyväksymisessä. Ensinnäkin poliittisen julkilausuman osalta, kun kokous oli päättymässä, oli epäselvää, mikä teksti oikeastaan oli hyväksytty. Viikko oli soudattu ja huovattu Afrikan unionin ja Brysselin välillä tekstistä, joka oli määrä hyväksyä, että se todella sopisi kummallekin osapuolelle. Kriittinen kysymys tässä oli maahanmuuttoa koskeva kohta, mutta tähän löydettiin kuitenkin ratkaisu loppujen lopuksi. Mutta tässä kesti ennen kuin pystyimme kääntymään takaisin puolelle. Ja toimintasuunnitelma, siihen liittyy sekä aika että toimintanäkökulma, ja sitä ei saatu ajoissa valmiiksi. Ja afrikkalaiset eivät välttämättä olleet valmiita katsomaan ulkoista investointisuunnitelmaa kyllin yksityiskohtaisesti. Tähän liittyy erilaisia infrastruktuurihankkeita ja se vaatii taas aikaa meidän puoleltamme ja päätimme keskittyä poliittiseen julkilausumaan ja käyttää sitten seuraavat kolme kuukautta, mikä ei ole kovinkaan pitkä aika siihen, että saadaan toimintasuunnitelma vaikka kummallekin osapuolelle. Ja näin nyt tehdään. Sitten laajemmat poliittiset kysymykset. Ja nyt sitten Sonville teille erityisesti seuraavaa. Eli meidän mielestämme ei ole ongelmia näissä jaetuissa intresseissä. Tämä ei tietenkään tarkoita pelkästään kauppa-asioita. Tässä huippukokouksessa ehkä annettiin vähän turhankin rajoittunut käsitys asiasta. Me halusimme kiinnittää huomiota tietysti investointiin, työpaikkojen luomiseen, yksityissektorin rooliin ja se on ollut sitten tässä poliittisessa julkilausumassakin tietenkin mukana, mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että me olisimme unohtaneet muut osat suhteissamme. Unioni näkee asiat aina tällä tavalla yleiskattavammin, laajemmin. Me näemme koko kansanvallan, taloushallinnon, ja muut yhteiskunnalliset asiat tässä. Eli ei tässä ole nyt tarkoitus millään tavalla irrottaa näitä asioita toinen toisistaan ja tässä tiedonannossa tosiaan, kuten sanoittekin, niin me olemme kiinnittäneet huomiota korostetusti juuri investointeihin ja niin poispäin, koska siihen me halusimme omaa kumppanuuttamme tuoda enemmän. Ja sitten turvallisuudesta tämän tyyppiset kokoukset eivät tietystikään ole tarkoitetut käsittelemään yksittäisiä tapauksia, kuten Kongoa ja niin poispäin, mutta me puhumme tietysti yhteisistä intresseistä, jotka ovat paljon laajempia. Tässä on myös muitakin alueita mukana kuin pelkästään Kongo, eli tässä on tuo inhimillinen solidaarisuus mukana ja myös turvallisuuskysymykset, joka on molemmille puolille yhtä merkittäviä. Toisaalta täytyy myös pyrkiä vahvistamaan unionin ja Afrikan unionin välistä yhteistyötä juuri tämän yhteisymmärrysmuistion kanssa. Se saadaan päätöksen ensi viikolla todennäköisesti, eli me haluamme vahvistaa entisestään täydentävyyttä ja myös vastuullistaa afrikkalaiset ja Afrikan unionin jotta myös eh, sillä puolella pureuduttaisiin näihin kriiseihin paremmin. Tähän olemme siis uhranneet paljonkin voimivuoremme. Ja Gutierrez, eh, Mogherini ja moni muu ovat juuri hoitamassa tätä, eh, näitä suhteita myös tuonne YK päin. Ja jos ajattelemme sitten turvallisuusneuvoston tilannetta, no ei siitä ole tietysti olemassa yhteistä kantaa unionissa Kaikkihan riippuu tietysti turvallisuusneuvostossa itse, neuvostosta itsestään, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että Afrikan ja Euroopan välillä on erityisrooli maailmanlaajuisessa hallinnassa, eli meidän on hyödyllisempää tehdä työtä yhdessä, ja siihen liittyy tuo turvallisuusneuvoston uudistaminen myös, ja rahoituslaitosten korjaaminen kansainvälisellä tasolla rehdimpään suuntaan. Eli kaikki nämä kysymykset saapuvat kyllä meidänkin esityslistallemme ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten vielä lopuksi Linda sinulle paikallisesta hallinnosta. En voisi sanoa sen enempää. Tästä syystä myös kun katsomme tätä vuosittaista hallintoa, niin olemme ottaneet tämän paikallishallinnon mukaan myös. Me olemme puhuneet tästä keskushallinnosta, jossa usein epäonnistutaan ja siksi meidän täytyy kiinnittää huomiota enemmän paikallistasoon, koska siellä ollaan lähempänä ihmisiä ja myös voitaisiin saada naiset paremmin mukaan. Tässä voidaan puhua johtajuudesta, se on tietysti aivan olennaista ja vielä ihan viimeksi kun me katsomme Afrikan unionia ja komissiota, niin meillä on vahvat johtajat, vahvat kumppanit ja myös tarvitaan monissa maissa vielä sukupolvenvaihdosta tietysti Afrikassa, mutta uskon, että tämä väestön kehitystilanne vaikuttaa siihen, että Afrikassakin monissa maissa muutosta täytyy saada aikaan ja myös näitä syviä yhteiskunnallisia muutosprosesseja laittaa liikkeelle. Kiitoksia. En kommentoi järjestelykysymyksiä, kun me emme niistä vastanneet. Nyt sitten Görensille joidenkin jäsenvaltioiden takajatuksista. Niin, tässä näistä takaajatuksista. ajatuksista en nyt sen enempää puhu, mutta olennaisinta mielestäni on juuri se, että jos ajattelemme tuota utilitarismia sekä toisaalta kehitystavoitteita, niin ristiriitoja ei pitäisi nähdä. Ja tähän pitää kiinnittää erityisesti huomiota. Tähän täytyy selittää ja tästä täytyy valistaa erityisesti niitä, jotka voisivat ihan utilitaristisesti ajatella tätä asiaa ja olla näkemättä näitä yhteyksiä. Ei Eurooppa voi toimia yksin, ei ottamatta huomioon muita. Eurooppa ei voi kuvitella, että tuosta vaan mennään Afrikkaan, sieltä viedään yhtä sun toista ja ajatellaan, ettei siitä jää ongelmaa taakse, koska me, jos me tämän tyyppisesti lähdemme liikkeelle, niin Afrikassa kaikki asiat menevät huonosti ja sellainen manneri, jossa kaikki menee huonosti, vaikuttaa oikopäätä myös meihinkin. Eli jos ajattelemme tätä ihan utilitaristisesti, niin meidän perusintresseissämme kylläkin on vaiht- muuttaa nyt vähän omaa katsettamme, omaa lähestymistapaamme ja nähdä asiaa vähän pidemmällekin kuin vain äkkinäisen nopeasti saatavan edun nimissä. Eli tämän tyyppistä keskustelua meidän on totta kai käytävä riippumatta siitä, on kyse sitten maahanmuutosta tai mm, turvallisuudesta ja rauhasta ja niin poispäin. Jos me näitä asioita haluamme oikein käsitellä ja onnistumme niitä oikein käsittelemään, niin sitten siirrymme jo seuraavaan vaiheeseen, joka liittyy hallintoon, kestävään kehitykseen, mukaan vastaanottavaan kehitykseen, köyhyyden rat- rat- ongelman ratkaisemiseen, epätasa-arvoisuuden mm, purkamiseen, mutta näihin, mutta näihin me emme pääse ilman jatkuvuutta ja ilman, että me onnistumme sitten myös löytämään selkeämmät yhteydet. Ja tästä sitten jatkaisin important to, to, to stress this and to explain. Mielestäni täytyy is not an instrument. Investointipankkia ei käytetä monikansallisten yritysten toiminnan rahoittamiseksi. Yksi keskeisin kriteeri ja testi, jonka jokaisen hankkeen on käytävä läpi, liittyy juuri tähän lisäarvoon Jos omaa rahoitusta ei anneta tähän, niin herää kysymys, että toteutuuko hanke vaiko ei. Se on se keskeisin kysymys. Ja silloin kun puhutaan suurista investoijista, monikansallisista yrityksistä, niin niillä on riittävästi rahaa, ne eivät tarvitse meiltä lisärahaa, koska se ei ole mitään lisäarvoa tuottavaa. Mutta haluaisin lisätä tähän vielä sen seikan, että yksi mahdollisuus, jota tarjoamme, on juuri pienille ja erittäin pienille keskisuurille yrityksille, varsinkin erittäin pienille yrityksille täytyy mahdollisuuksia antaa. Niin kuin te kaikki sanoittekin, niin talouteen pitää saada vauhtia, kun siihen on mahdollisuus. Eli antaa mahdollisuus päästä köyhyyden loukusta ja antaa naisille mahdollisuuksia toimia. Eli mahdollisuuksia, potentiaalia on tarjolla, mutta rahaa ei ole tarjolla ainakaan siten, että siitä olisi kansalaisille hyötyä. Me tulemme jatkossakin käyttämään varoja tähän tarkoitukseen, eli tarjoamme takeita pankeille, paikallistason pankille, vähän niin kuin esir, esirin yhteydessä. Eli annetaan mahdollisuus aluetason pankeille rahoittaa pienten toimijoiden toimintaa. Eli raha ei anneta noin vain eteenpäin, Eli tehdään yhteistyötä paikallistason pankkien kanssa ja sitä kautta saavutetaan kansalaisetkin. Tämä on hyvin tärkeä asia, niin kuin monet täällä totesivatkin. Tähänkin Somville viittasi tiettyjen sektoreiden merkitykseen, varsinkin maatalouspuoleen, jossa toisaalta on valtavasti mahdollisuuksia Tällä maataloussektorilla on paljon työpaikkoja tarjolla ja mahdollisuuksia olisi paljon enemmänkin ja siellä myös sitten arvoketjuun kehittämisessä on toivon, toivomisen varaa, kun ajatellaan pieniä viljelijöitä ja sitten alueellisia markkinoita ja sitten vielä laajempia markkinoita. Eli tässä täytyy nähdä tämä mahdollisuutena ja mehän kehittelemmekin tätä jo ja meidän täytyy jatkaa entistä enemmän tällä tiellä. Ja tästä pääseekin kysymykseen, joka liittyy paikallisviranomaisiin. Ja puheenjohtaja sanoi, että aika on päättymässä. Aivan lyhyesti. Me seuraamme paikallisviranomaisia ja Somaliassa juuri Juuri Somaliassa me katsotaan paikallisviranomaisia ja sitä, miten esimerkiksi kaupungit kehittyvät. Ja nyt tiedän, että minun pitää päättää puheenvuoroni kotonun jälkeisestä ajasta vielä lyhyesti. Tässä pääsette keskustelemaan tietääkseni huomenna aamuna komission jäsen Mimitsan itsensä kanssa. Mutta totesin vain, että tuo kotonun sopimuksen suhde Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja sitten puolestaan pohjoiseen Afrikkaan nähden, niin tällainen yhteys on nyt jo nähty ja mm, nuo viime joulukuussa hyväksytyt suuntaviivat, joista on alettu keskustella jäsenvaltioiden kanssa, niin siellä kyllä asiaa on selvitetty paljon tarkemmin. Ja kun me puhumme Afrikan kanssa, ja Afrikan tulevaisuudesta, erityisesti kotonousopimuksen jälkeen, niin silloin me puhumme emme pelkästään Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, vaan myös tarkoitamme Afrikkaa kokonaisuutenaan. Miten se sitten käytännössä tapahtuu? No, siihen menisi kyllä aika reippaalaisesti aikaa tässä tänä päivänä, mutta me olemme tekemässä tästä ehdotusta ja voimme sitten palata tästä sitten, tähän asiaan sitten myöhemmin. paljon kiitoksia, kuten sanoitte, kotonuusta voidaan jatkossa vielä keskustella. Muistaakseni ihan työpajan merkeissäkin ihan lähitulevaisuudessa, joten siihen voidaan varata paljonkin aikaa. Paljon kiitoksia teille, arvon kuunit. Oikein paljon kiitoksia vierailustanne. Ja nyt pyytäisin kaikkia muita paitsi koordinaattoreita poistumaan salista. Ja me jatkamme sitten valiokuntatasolla huomenna kello yhdeksän. Ja sitten vielä muistuttaisin että puoli seitsemän alkavasta tapahtumasta, kuten aamupäivällä totesin, An jättää tämän valiokunnan ja tarkoituksena on ikään kuin jättää hänelle yhdessä hyvästit.